Right, thank you, thank you very much. Um... Kiitoksia. Me jatkamme äänestysten, maraton äänestysten loppua eiliseltä. Haluan kiittää kaikkia kärsivällisyydestä ja sinnikkyydestä. Eilen aika nopeaan tahtiin jouduimme äänestämään ja käyttämään laitteita mihin nyt sitten pääsimme eilen illalla, niin mehän äänestimme kaikki Sixpackista ja Jean-Paul haluaa puheenvuoron, ole hyvä. je voulais juste... Arvoisa puheenjohtaja, ihan istunnon aluksi halusin vain uudelleen kiittää tulkkeja, jotka tekivät eilen todella hienoa työtä ja ystävällisesti jäivät vielä tunnin sen jälkeen, kun yleensä työaika päättyisi. Haluaisin kiittää kaikille niille, jotka täällä olivat eilen, ja ovat tänään paikalla, niin välittäisivät kiitokset niille, jotka eivät ole tänään täällä. Ja todellakin kiitos kaikkien normaaliasiakkaiden puolesta. Kiitos. Thank you very much, I'm con- Kiitoksia. Olen tietoinen kyllä tästä ja yhdyn kiitoksiin. Mehän äänestimme siis kaikkien kuuden Sixpackin osien kohdalla. Bulman ilmaisi omat varauksensa – ja nämä varaumat liittyen ensimmäisen käsittelyn sopimukseen pääsyyn otetaan pöytäkirjoihin, niin kuin vaadittiin. Valiokunnan täytyy tehdä se päätös, pyrimmekö me ensimmäisen käsittelyn neuvotteluihin. Huomautan, että ei ole mitään pakkoa sille, että käsittely täytyisi saattaa päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä. Valiokunnan on nyt toimittava niin, että me annamme valtuutuksen parlamentin neuvotteluvaltuuskunnalle niin, että voisimme päästä tulokseen ensimmäisessä käsittelyssä. Tämä koskee koko pakettia. Siitähän on jo päätetty ja se pidetään kokonaisuutena, pidetään pakettina. Näin ollen suositukseni on se, että tavanomainen neuvottelu, valtuuskunta, puheenjohtaja, esittelijät ja varjot jatkavat neuvotteluja, niin kuin edustaja Bulman mainitsi. Mehän olimme jo sopineet alustavasti niin, että kävisimme näkemysten vaihtoa hieman epävirallisemmin trilogin muodossa puheenjohtajavaltion kanssa, koska he olivat niin ystävällisiä, että päättivät selittää meille, missä, missä ollaan menossa heidän näkökulmastaan, ja näin saataisiin sitten neuvottelut päätökseen myös yksityiskohdista pääsiäisloman jälkeen. Tätä nyt pyydän valiokunnalta niin, että saisimme valtuutuksen. Udo on jo puhunut. Jean-Paul, haluatko vielä puhua tästä aiheesta? Madame la Présidente, merci. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa, että EPP jakaa näkemyksenne siitä, mitä nyt täytyisi tapahtua. Ja muistutan, että tässä valiokunnassa on tapana, ainakin niin kauan kuin muistan itse, tai olen täällä itse ollut, eli kuusi vuotta, niin valiokunnan äänestyksen jälkeen neuvotellaan vielä. Se auttaa sellaisilla aloilla, jossa vielä täytyisi paremmin tutustua eri osapuolten ryhmien mielipiteisiin. Tämä lisää tehokkuutta. Ja niin kuin teimme valvontapaketin kohdalla, niin keskustelemme neuvoston kanssa ja sen jälkeen keskeytämme äänestykset niin, että käsittelemme asiaa uudelleen parlamentin edessä ja jatkamme neuvotteluja. Tämä ei ehkä ole se kaikista tavanomaisin menettelytapa, mutta muistuttaisin siitä, että tämä tapa on ollut e- tehokas vuonna 2010 käsiteltyjen asioiden kohdalla ja olisi hyvä aloittaa työ jo tänään ja niin kuin itsekin sanoitte, niin tavoite ei ole se, että hinnalla millä hyvänsä päästään sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä, vaan tavoite on toimia tehokkaasti ottaen huomioon kansalaisten tilanne. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kay, you've asked. Kiitos. Kay on pyytänyt puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. I think just uh, as a, a Kiitos puheenjohtaja. Koordinaattorit käyttivät prosessin alussa jo paljon aikaa niin, että saisimme päätetyksi, miten asiaa käsitellään. Tulimme siihen johtopäätökseen, että tämä olisi kuuden toimenpiteen paketti. Meillä olisi eri ryhmistä esittelijöitä, jotka tekevät yhteistyötä saman tapaan kuin valvontapaketin parissa toimimme. Tämä oli päätöksemme ja olisinkin pettynyt, jos nyt ehdotettaisiin, että kuuden paketti ei etenisi nyt tässä vaiheessa kokonaisuutena eteenpäin. Ymmärrän kyllä niiden ryhmien turhautumista, jotka eivät aina äh, saa tahtoansa lävitse. Mutta on meillä täällä toisellakin puolella aina joku ryhmä. Me kunnioitamme parlamentin kantaa silloin, kun avoimesti äänestämme valiokunnassa ja hyvässä uskossa haluamme parlamentin kannan mukaisesti äänestää myös kolmikantaneuvotteluissa. Tämä on pitkän prosessin alku, hyvät kollegat. Ei tämä ole vielä loppu. Eilen oli tärkeää, mutta se oli vasta ensimmäinen askel. Jos pidämme tämän pakettina kasassa, niin, niin arvostaisin sitä kovasti. Kiitos. Uudo pyysit puheenvuoroa, mutta sinähän sait eilen jo puheenvuoron. Onko vielä lisättävää tähän? Ich würde, äh, ich würde gerne... Niin, puheenjohtaja. Mielelläni pitäisin kiinni meidän tavallisesta asiallisesta sävystämme ja viittaisin heräsen eroon. Eilen käsittelimme jo monia kysymyksiä ja oikeastaan valmistelitte julkilausuman jossa tälle valiokunnalle, en tiedä tarkasti kenelle, mutta haluttiin antaa kuitenkin mandaatti ensimmäisen käsittelyn kompromissin. Ja tämän edellytyksenä on se, että päästään sopuun tärkeimmistä kysymyksistä. Kuitenkin valvontapaketissa suurin ongelma on, tai ero on se, kuten se sanoi, että valvontapaketissa päästiin sopuun, konsensukseen, mutta ei tästä paketista. Ja tärkeissä asioissa valiokunnan näkemykset ovat jakautuneet. Tämä ei ole minun syytäni. Pyydän teitä ymmärtämään tämän, koska me olemme pitkään puhuneet sen puolesta, että jatkaisimme neuvotteluja niin kauan, että pääsemme konsensukseen. Te ette tähän suostuneet, joten tämä ei ole nyt meidän vastuullamme, mutta nyt olemme sellaisessa tilanteessa, jossa huomaamme, että meillä ei ole ehtoja päästä sopuun ensimmäisessä käsittelyssä tai saada aikaan kompromisseja. Siksi pyytäisin, että tämä kirjataan myös pöytäkirjaan, eli että meillä ei ole ehtoja päästä kompromissiin ensimmäisessä käsittelyssä. Samoin pyytäisin, että seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa Strasbourgissa kävi, kävisimme läpi sitä, miten tässä nyt edettäisiin. Tämä on mielestäni kaikkein järkevin tapa toimia nyt tämän paketin osalta. I think I... Kiitos. Täytyy hieman korjata sitä, mitä sanoit. Eilen etenimme normaali vaatimusten mukaisesti, eli pyrimme ensimmäisen käsittelyn tulokseen. Ja sitten sinä puhuit ennen kuin saatoin edes esitellä tätä aihetta. Silloin mielessäni oli se, että olisimme lykänneet asian tähän aamuun, mutta ikään kuin etenit pidemmälle kuin minä. Sääntö 70 liittyy neuvotteluihin muiden toimielinten kanssa. Ennen kuin tällaisiin neuvotteluihin lähdetään, vastuuvaliokunnan pitäisi periaatteessa tehdä päätös, enemmistöpäätös ja hyväksyä neuvotteluvaltuutus prioriteeteista. Tämähän on jo tehty äänestyksen muodossa, mutta valiokuntana me voimme hyväksyä mandaatin neuvotteluille. Haluaisin viitata myös liitteeseen 21 sen suhteen, miten lainsäädäntömenettelyssä neuvotellaan ja päätökseen, eh, joka liittyy neuvotteluihin. Yleisenä sääntönä parlamentin pitäisi käyttää hyödykseen kaikkia mahdollisuuksia normaalin lainsäädäntömenettelyn käyttämiseksi kaikissa vaiheissa, jotta varhaisessa vaiheessa päästäisiin sopimukseen. Tämä vaatii tapauskohtaisia päätöksiä niin, että otetaan huomioon jokaisen asian erityispiirteet. Poliittisesti tämä täytyy määritellä poliittisten prioriteettien valossa ja ehdotuksen teknisten erityispiirteiden valossa, kiireellisyyden valossa – ja sen suhteen, miten puheenjohtajavaltio suhtautuu asiaan. Täytyy todeta, että minusta tämä on poliittinen prioriteetti näissä oloissa. Ja se on kiireellinen siinä mielessä, että me, jos me emme pääse sopimukseen, eh, niin markkinoiden tilanne vaikeutuu. Ja erityisesti kun otetaan huomioon puheenjohtajavaltion asenne aiheeseen, on asianmukaista päästä eteenpäin. Kyse ei ole konsensuksesta, niin kuin sinä sanoit, vaan kyse on enemmistöpäätöksestä ja näin minä aioin hetken kuluttua tämän esittää. Sven, ole hyvä. Well, uh, it's unfortunate because we are now... Tämä on valitettavaa, koska me nyt keskustelemme asiasta, josta ei pitäisi keskustella, kun täällä 40 ihmistä odottaa. Yleensä tästä keskustellaan koordinaattoreiden keskuudessa hengessä, jossa yritetään löytää mahdollisimman demokraattinen ratkaisu. Ja haluaisin sanoa, että kuultuani puheenjohtajamme yleessä parlamentissa noudatetaan sääntöä, että että ensimmäisen käsittelyn ratkaisuun pyritään, jos asiasta vastaavassa valiokunnassa on laaja enemmistö. Tähän on konkreettinen syy ja se on se, että muiden valiokunnan kollegat eivät voi antaa kantansa eri, eri asioista muuten. Jos me emme mahdollista avainasioista äänestystä täysistunnossa, niin heillä ei ole tätä mahdollisuutta. Ja tämä on meille tärkeä asia meidän ryhmässämme. On monia kollegoita, jotka eivät istu tässä valiokunnassa. Ja eilen oli hyvin paljon eh, laajoja mielipiteitä, tärkeitä mielipiteitä, joita ei hyväksytty laajalla enemmistöllä, ehkä 60-40. Ja eh, nyt nyt työllisyysvaliokunnan kollegat eivät voi antaa tästä lausuntoa. Ja tämä on demokraattinen ongelma. Minä haluaisin todellakin korostaa sitä, että markkinat painostavat, meillä on kiire, olen siitä yhtä mieltä, tämä asia on kiireellinen, mutta silti tämä on erittäin tärkeä asia. Tällaisissa avainasioissa se, että että ihmiset eivät pääse vaikuttamaan täällä parlamentin kantaan neuvoston edessä, niin todellakin vakavasti rikotaan tämän parlamentin perinteitä, joissa ensimmäisessä käsittelyssä tärkeistä asioista voidaan päästä ratkaisuun vain laajalla enemmistöllä. Tämä ei sovi yhteen niiden sääntöjen kanssa, jotka juuri luin en avaa tästä aiheesta yleistä keskustelua. Pervanche, olen pahoillani. En avaa nyt keskustelua, et saa puheenvuoroa. Jos vielä joku koordinaattori haluaa käyttää puheenvuoron, muuthan ovat jo käyttäneet. We, we are going to take a vote. You... Me äänestämme. Teillä on demokraattinen mahdollisuus. Silvi, ole hyvä. No, I just wanted to say that, uh halusin vain sanoa, että totta kai voin yhtyä Svenin esittämiin huoliin. On tärkeää, että demokratia toimii kunnolla. Nythän me vasta aloitamme neuvotteluja. Haluaisin korostaa tätä. Me emme ole valmiita kiireessä päättämään menettelyä. Alden kanta on sellainen, että meidän täytyy aloittaa neuvottelut ja sitten katsotaan. Keskustelemme myöhemmin Svenon koordinaattoria jos ei ole mahdollisuutta päästä sopimukseen, niin sitten edetään sen mukaisesti. We will be opening negotiations. Neuvottelut avataan niin, että katsotaan, pääsemmekö ensimmäisen käsittelyn sopimukseen, niin kuin selvensin. Meillä on velvollisuus myös raportoida, ei pelkästään koordinaattoreina, vaan myös valiokunnalle siitä, miten nämä neuvottelut etenevät. Tämä on tavallinen toimintatapa. Ehdotan nyt, että äänestämme Pervans, miksi? Ei. E-, ei minusta. You weren't even here for the... Miksi et sinä ollut edes äänestyksessä paikalla? Madame la Présidente, je... Puheenjohtaja, halusin vain tietää, minkä työjärjestyksen artiklan perusteella, että anna minulle puheenvuoroa. Ei ole kyse koordinaattoreiden kokouksesta, vaan valiokunnan kokouksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän pitäisi antaa kaikille jäsenille puheenvuoro. Jos vain koordinaattorit voi puhua ja haluatte, että näin toimitaan, niin olisi pitänyt kutsua koolle koordinaattoreiden kokous. Tämä ei käy tässä muodostelmassa tai kokoonpanossa. I was going to give priority to coordinate. Aioin antaa ensin puheenvuorot koordinaattorille ja esittelijälle, mutta Permaus, ole hyvä ennen esittelijä. Open the floor and to give the floor also to rapporteur. I will be... Niin, jos haluatte, että esittelijätkin saavat puhua, niin voin kyllä puhua heidänkin jälkeen, mutta tehän sanoitte, että antaisitte puheenvuoron vain koordinaattoreille ja se oli se minun ongelmani. Kiitos siitä, että nyt sain kuitenkin puheenvuoron. Toivottavasti en nyt tässä petä oman ryhmäni koordinaattoreiden, sd ryhmäkoordinaattoreiden koordinaattoreiden näkemyksiä. En usko kuitenkaan. Tämä on kuitenkin hyvin kiireellistä. Markkinat odottavat meidän kantaamme. Euroopan unionin nykyisessä taloustilanteessa tämä on kestänyt jo useita vuosia. Mielestäni markkinoiden odotus on kaikista huonoin indikaattori hyvän hallinnon osalta. Tässä on kaksi tärkeää asiaa pelissä. Ensinnäkin poliittinen keskustelu, jota käymme keskenämme, eilen illalla äänestettiin ja ei ole konsensusta. Euroopan parlamentille parlamentti, jos se tällä tavalla aloittaa keskustelun niin, että sitä painostetaan suuresti sekä neuvoston että markkinoiden taholta, jotta päästäisiin sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä, niin sehän on aivan paras tapa saada aikaiseksi huono sopimus. Ja kun jos katsotaan näitä neuvottelujamme ulkopuolelta, niin vuosien ajan on jo sanottu, että kaikki eh, miettivät, että miten kun Euroopan parlamentti eh, näyttää hauista ja haluaa päästä sopimukseen, niin lopulta katsotaan, että minkä takia 10. Eh, maaliskuuta puheenjohtajakokous kävi näitä keskusteluja ensimmäisestä, keskust- ensimmäisestä käsittelystä. Koska neuvosto painostaa ja Euroopan parlamentti aina antaa äh, täydet valtuudet äh, tai äh, alistuu neuvoston edessä. Tähän liittyy sekä poliittisia että demokraattisia haasteita. Jos halutaan noudattaa, kunnioittaa parlamentin oikeuksia, niin yleensä neuvoston toiveet ovat juuri vastakohtaisia sille, mitä me haluaisimme. Meillä on vahvat kannat monista asioista ja meillä on äänestyksistä luvut tallella. On hyvin selvää, että monissa asioissa me neuvottelemme, emmekä ole niin jakautuneita kuin mitä nyt jotkut antavat ymmärtää. Toki niissäkin aiheissa, joissa olemme jakautuneita, olemme päässeet varsin hyvin tuloksiin. Liisa, ole hyvä. Madam Chair, I think... Puheenjohtaja. Tällaisena hetkenä aiheen tärkeys vaatii meiltä viisaita päätöksiä. Tämä on oikeastaan ainoa viestini. Tämä parlamentti on jakautunut keskeisissä kysymyksissä, ei suinkaan missään äh, toissijaisissa kysymyksissä. tarkoitus olisi saada jonkinlaista järkevyyttä, järkeä tähän prosessiin. Neuvon kollegoita toimimaan niin, että ei lähdetä rikkomaan normaali menettelyjä ja sitä solidaarisuutta, joka on yksi tämän parlamentin vahvuuden lähteistä. Me emme ole markkinoiden paineiden alla meihin kohdistuu se paine, että euroalue voi haja, hajaantua, voi revetä. Meidän täytyy muistaa myös yhteisen unionimme poliittinen tulevaisuus. Tämä ei ole tekninen kysymys, vaan poliittinen kysymys. Se on paljon tärkeämpää kuin markkinoiden paine. Tärkeämpää on kansalaisten paine, joka on niskassamme. Meidän täytyy katsoa, mitä tällä hetkellä tapahtuu jäsenvaltioissa – poliittiset voimat, jotka ovat kovin kriittisiä ja skeptisiä suhteessa Eurooppa-hankkeeseen, vaativat huomiotamme. Nyt tämä jo riittää. Meidän täytyy kansalaisten edustajina toimia viisaasti. Nyt ei pidä lähteä turhaan vääntämään me emme voita, hyvät kollegat, mitään tällä tavalla, mutta voimme hävitä paljon, jos lähdemme neuvottelemaan, jos emme ymmärrä hyvin sitä, mihin me yhdessä pyrimme. Tässä viestini tällä hetkellä. Kiitos. Markus, haluaisit puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Pohdin todella, että missään elokuvissa me tässä nyt ollaan. Euroopan parlamentin säännön mukaan meidän täytyy tehdä päätös enemmistön mukaisesti, ja eilen näin tehtiin. Eikä nyt voida tehdä niin, että menettelytapakysymyksen takia vähemmistön kannasta tehtäisiin yhtäkkiä enemmistön kanta. En hyväksy tällaista. Ja muut kollegat ovat varmastikin tässä tyytyväisiä ja toivovat, että me äkkiä menemme täysistunto, mutta ei tässä kukaan tällä tavalla voita. Siis vähemmistökanta ei tule tätä kautta olemaan enemmistön kanta. Ja sellaista demokratiaa on joskus voittaa, joskus häviää. Jos on hävinnyt, se pitää myös niellä. Jos on voittanut, niin sekin täytyy sitten hyväksyä. Ja pyytäisin kollegoita nyt hyväksymään sen, että tilanne on nyt se, mikä se on. Eikä se sitä muuksi muutu, että yritämme lähteä ratkomaan asioita menettelykysymysten kautta. Tässä ainoastaan ihmiset jäävät syrjään ja ei tästä mitään solidaarisuutta heru. Robert, you've asked for the floor. Robert on pyytänyt puheenvuoroa. Sitten jos muut varjot tai esittelijät haluavat puhua, niin puhujalista on saatettava sitten päätökseen. Robert. Keine, keine Aufregung, liebe Kollegin. Ei hätää, aivan lyhyesti. Me olemme kaikki poliitikkoja, olemme kaikki joskus hävinneet, joskus voittaneet äänestyksiä. Totta kai minä hyväksyn enemmistöpäätökset, myös eiliset sellaiset. Kuitenkin ainut puhdas ratkaisu olisi, että mahdollisimman nopeasti saattaisimme tämän paketin nyt täysistunnon käsittelyyn. Kaikilla on ollut mahdollisuus keskustella näistä tärkeistä kysymyksistä. Voi olla, että huominen enemmistö sitten vahvistuu. Tämä on vapaasti valitun parlamentin toimintatapa, mutta se mitä nyt teemme on sellaista, että tässä jotakin väännetään suljettujen ovien takana – neuvoston ja komission kanssa. Ja joskus tulee sellaisia tuloksia, joita voi todella kyseenalaistaa. Mutta siis kuten sanoin, kaikkein paras ratkaisu olisi se, että asia saatettaisiin pikaisesti täysistuntoon. Katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Ja sen jälkeen meidän neuvottelumme voivat olla tehokkaita, kun niiden takana on täysistunto. Udo, if you want to interrupt... Udo, jos haluat keskeyttää oman puoli, puolesi, niin ole hyvä. Ich habe einen Antrag zur Geschäftsordnung. Työjärjestyspuheenvuoro. Puheenjohtaja. Jos emme pääse sopuun, tehdään sitten niin kuin Schwabin mietinnön osalta. Menemme täysistuntoon ja annamme täysistunnon määritellä mandaatin. Tämä voisi olla ehkä paras tapa, josta pääsisimme sopuun ja ehkä muidenkin ryhmien edustajat voisivat hyväksyä tällaisen ehdotuksen. Request from Jean-Paul. Jean-Paul on esittänyt jo pyynnön siitä, että äänestämme. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä keskustelu on jo kestänyt tarpeeksi kauan. Kuten Markus Weber sanoi, enemmistö on antanut kantansa ja mi minun tietääkseni tässä parlamentissa ei ole pakko päästä konsensukseen. Ja joskus meidän tai teidän äänestäjät jopa kritisoivat tällaisia konsensuksia. Nyt tässä kanta on selkeä ja useiden kuukausien ajan on jo neuvoteltu ja jos esittelijät eivät ole ymmärtäneet, mitä he tekivät, niin se on hyvin huolestuttavaa. Minä en ole sitä mieltä, että samat ihmiset puhuvat täysistunnossa, no samat ihmisethän siellä aina mm, puhuvat, niin se ei varmaankaan tätä keskustelua muuta millään tavalla. Mielestäni enemmistö on tälle esittänyt puoltavan kantansa eilen ja on asioita, joista on jo konsensus, ja keskustelu neuvoston kanssa antaa mahdollisuudet paremmin määritellä liikkumavaran parlamentille, jotta se voi saada paremmin kantansa julki. Jos tämä menettely tällä tavalla pitkittyy, niin se vain pilaa parlamentin maineen. Usein sanotaan, että Euroopan parlamentti ei onnistu neuvotteluissa eikä pääse ratkaisuun nopeasti. Se ei auta meitä millään tavalla, joten puheenjohtaja toivoisin, että äänestetään neuvottelumandaatista, joka neuvottelut ovat aluksi epävirallisia ja katsotaan, mihin sitten päästään. Mutta oli, ei ole järkevää jatkaa tätä ihan turhaa keskustelua. Jean-Paul on pyytänyt, että äänestämme. Näin me voimme toimia. Asettakaa äänestyskortit koneisiin. Haluaisin muistuttaa kaikkia, jos nyt on väärinkäsityksiä, että enemmistö, jolla mietinnöt hyväksyttiin, olivat 27 puolesta 10 vastaan. Fulassa 7 vasta-ääntä Kuladissa, 11 vasta-ääntä Ferrerassa, 43 puolesta äh, Haklundissa 5 vasta-ääntä, Fordissa 13 vasta ääntä. Minusta missään näistä ei ollut pieniä enemmistöjä. Puheenjohtaja, pyysin, että äänestämme siitä, että antaisimme täysistunnon määritellä tämän mandaatin. Se menee pidemmälle kuin se, mitä Gosses pyysi, joten pyytäisin, että tästä äänestäisimme ensin. Uh, on whether... Ensin äänestämme siitä, Siirretäänkö käsittely täysistunnon käsiteltäväksi? Äänestys alkaa. Uh, right. Uh, one S&D needs to un... Yksi S&D. Vetäkääpä kortti pois ja sitten EPPssä on kolme ylimääräistä. Kaksi on laittanut korttinsa, mutta ei äänestä. Äänestäkääpä nyt. Äänestys päättyy hylätty. Äänin 14.25. Nyt äänestys neuvotteluvaltuutuksesta niin, että puheenjohtajavaltion kanssa avataan keskustelut. going to vote. Jos joku vielä aikoo äänestää, tehkää se nyt. Äänestys päättyy tuota pikaa. 26 puolesta 14 vastaan. Me etenemme tämän mukaan. Kiitos. Thank you for your patience. Kiitos kärsivällisyydestä ja kestävyydestä. Nyt jatkamme esityslistan mukaisesti, kunhan saan selville, mitä siellä on. Thank you everybody. If those who are leaving could do so. Kiitoksia. Jos poistuvat henkilöt poistuisivat hiljaa, meidän täytyy jatkaa keskusteluja johdannaisesta. Never mind, such is life. Please, we've, we have lost time from... Aika on nyt haaskattu. Haluaisin antaa puheenvuoron Werner Langenille. Haluaisin muistuttaa kaikille, että pyydän teitä. Keskustelut salin ulkopuolella, kiitos. Tämähän on jatkoa niille keskusteluille, jotka aloitimme jo Strasbourgissa. Meillä on edelleenkin puhujalistalla nimiä, Werner aloittaa sen jälkeen. Uh, the Greens, I'm not quite sure. En ole ihan varma, kuka vihreistä puhuu, Sven vai Pascal. Onko kumpikaan paikalla? Sitten Antolin ja minä itse. Jos joku muu vielä haluaa puhua, niin antakaapas merkkiä. Werner. Ja, vielen dank, äh, die debat- Kiitoksia. Keskustelu oli tarkoitus käydä 9.40. Se on kolme minuuttia sitten jo ohittunut tämä aika, mutta kuitenkin sanoisin tässä alkuun, keskustelun alkuun, että eilen kuultiin Yhdysvalloista Gary Gensleriltä, joka oli täällä valiokunnassa, että kongressi äänestäessään Frank Dodd-laista, niin on lykkäämässä asian käsittelyä 18 kuudel, kuukaudella, eli se, että tämä paketti astuisi voimaan vuonna 2012 on nyt vaarassa. Meidän täytyy nyt estää se, ettei synny samanlaista tilannetta kuin Basel kakkosessa, että me hyväksymme sen ja sitten yhdysvaltalaiset katsovat, mitä hyötyä he voivat tästä saada ja sitten he eivät lähde mukaan kelkkaan ollenkaan. Ja toiseksi johdannaisilla menee hyvin. Saksassa luvut viime vuodelta ovat valtaisia. 637 000 johdannaista joutuvat kaupan kohteeksi. Tässä kuitenkin on tehty sellaisia toimia, jotka ovat johtaneet osakkeiden arvon laskuun, joten niiden järkevyydestä voi todella keskustella. Ja sitten haluaisin kiittää sihteeristöä. Se on käynyt läpi yli 950 tarkistusta ja saattanut ne järkevään muotoon. Kiitos tästä. Ensimmäinen työstö on nyt edessämme ja keskustelun jälkeen saman tien pääsislomien jälkeen haluaisin sitten keskustella tästä varjoesittelijöiden ja koordinaattoreiden kanssa ja katsoa, että pääsemme kompromisseihin ja pystymme sitten noudattamaan aikatauluja. Tässä kaikki. Thank you very much, Kay. Kiitos, Kay. Thank you, Madam Chair, and thank you to the rapporteur. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle hänen ja hänen tiiminsä tekemästä työstä toistaiseksi. Toivon, että hän onnistuisi pitämään jonkinlaisen pääsiäisloman, kun kompromisseja nyt laaditaan. Sehän on seuraava osa työtämme. Vaikkakin meillä on 977 tarkistusta, niin olen iloinen siitä, että suurin osa meistä on löytänyt konsensuksen monissa aiheissa. Katsomme kaikki samaan suuntaan, mutta meillä on kuitenkin erilaisia tapoja lähestyä tavoitetta. Muutama seikka, jotka ovat kenties vielä avoimempia kuin muut. Kun ajatellaan poikkeuksia, jotka ovat muita kuin rahoituksellisia, näyttää siltä, että että pitäisi olla jonkinlainen poikkeus näiden suhteen, miten ne selvitetään. Varjojen kesken on sopimus siitä, että me haluamme määritellä kriteerit sen suhteen, mitkä ovat todellisia liiketoimintariskejä. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä täysin siitä, että täytyy määritellä ESMassa tämä asia viime kädessä, mutta voisi olla järkevää antaa jonkinlaisia suuntaviivoja niin, että voimme olla varmoja, että poikkeukset on määritelty selkeästi ja toisaalta niin, että yritykset voivat olla varmempia siitä, minkälainen niiden oikeudellinen asema jatkossa on. Olen tehnyt tarkistuksen 488. Voitaisiinko sitä pitää jonkinlaisena suuntaviivana, jota ESMAkin voisi sitten käyttää, kun määritellään näitä kriteereitä? Sitten erottelukysymys tässä on paljon teknistä yksityiskohtaa. Erottelu, segregaatio on tekninen kysymys, monimutkainen. Olen tyytyväinen siitä, että monet tarkistukset ovat keskittyneet tähän seikkaan eri ryhmistä. Tarkoitus on antaa sijoittajille sellainen suojan taso, jota he tarvitsevat. Ja tätä tukee myös lainsäädäntö. Lehman Brothersin sortumisen jälkeen selvitys osapuolten toiminta oli sellaista, että sijoittajat eivät voineet olla varmoja, mitä rahoille tapahtui. He eivät menettäneet rahoja, he tiesivät, että rahat ovat jossakin kollektiivisessa potissa, mutta eivät tienneet, milloin rahat ovat tällä jälleen käytössä. Pitäisi olla mahdollisuus asiakkaille niin, että tilit olisivat selkeästi erillisiä. Syy tälle että se olisi vaihtoehtoista, olisi se, että voi olla, että monille selvitysosapuolille tästä aiheutuu tiettyjä kuluja. Eräs johdannaisselvitysosapuoli on todennut, että se tarvitsisi eh, toimia 6000 eri tilin osalta. Eli heidän liiketoiminta ajatustaan pitäisi sitten kehittää ja pitäisi olla myös tietotekniikkaa tukena. Täytyy muistaa, että palvelut joita tarjotaan varovaisemmille sijoittajille, ovat sellaisia, että hekin tarvitse, nämäkin sijoittajat tarvitsevat turvaa ja kustannusten on oltava järkeviä. Kaikki kuitenkaan eivät ole valmiita toteuttamaan tätä täyttä e, eriyttämistä, erottamista. Se voisi olla myöskin e, tekijä, joka estäisi sitten asiakkaita toimimasta e, selvitysosapuolten kanssa. Ja lopuksi näkemysten vaihdoissa täällä on noussut esille eh, valuuttamarkkinat. Olen jäsenten kanssa samaa mieltä siitä, että haluamme, että tältä, tällä sääntelyllä säännellisiin mahdollisimman paljon. Meidän pitää olla kuitenkin varovaisia tämän vaaratyypin kanssa. Tiettyjä ongelmia voi nostaa esille, jotka on jo ratkaistu jos valuuttamarkkinat otetaan tähän pakettiin mukaan, niin en usko, että systeeminen riski sillä pienenisi. Valuuttamarkkina ovat, ovat kovin erilaiset kuin muut johdannaismarkkinoiden osa-alueet. Vaarana on se, että toinen osapuoli sopimuksessa joutuukin konkurssiin, kun taas valuuttakaupoissa – vaarana on se, että toisella osapuolella ei ole valuuttaa maksupäivänä. Jo monta vuotta sitten toimijat ovat tunnistaneet tämän riskin ja on pyydetty siihen puuttumaan. Haluaisin pyytää teitä keskittymään tarkistuksiin 247149 muun muassa, ja siinä nimenomaan huomioidaan valuuttamarkkinoiden erityispiirteet ennen kuin yritetään saada selvitysosapuolet toimimaan haluamallamme tavalla. Toivottavasti voimme jatkaa työtämme hyvin jatkossakin varjoesittelijöinä niin, että saamme järkevän ehdotuksen esittelijälle. Kiitos. Thank you very much. I don't see anybody here from the Greens. Onkohan vihreistä vielä joku, joka haluaa käyttää puheenvuoron? Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Olen jättänyt joitakin tarkistuksia ja perusvaatimus oli se, että tässä oltaisiin johdonmukaisia Dodd-Franklin kanssa. Ensinnäkin tässä viitataan siihen, että keskusvastapuoli otettaisiin mukaan sääntelyyn. Tämä on tärkeä aihe, koska se tulee olemaan osa hallin, hallinnointia ja se on tärkeää, jotta tulevaisuudessa voidaan määritellä eturistiriitoja. Sitten erilaiset vaatimukset, joita tässä täytyy olla toiseksi. Meidän täytyy saada aikaan voimakas järjestelmä, jossa on tekniset sopivat välineet ja jolla on yhtä aikaa vaatimukset ja tarvittavat marginaalit, koska tähän täytyy saada aikaan sellainen järjestelmä, jonka kustannukset ovat mahdollisimman pienet, mahdollisesti lähellä nollaa, jos mahdollista. Ja mitä sitten tulee pääsyyn? Tämän täytyy olla ei syrjivä ja kaikilla tavoin oikeudenmukainen ja avoin. Nämä ovat sellaisia asioita, joita haluaisin tähän järjestelmään, jotta ei synny hierarkisuutta tai hajanaisuutta, jotta voidaan vastata markkinoiden tarpeisiin. Ja on myös toinen asia, joka vaikuttaa tärkeältä. Eli ei pelkästään tiedotusvelvollisuus, vaan se, että säilytetään asiakirjat, joita voidaan antaa tietoa viiden vuoden ajan. Tämä on Dodd-Frank-lain osa, ja se on tärkeää, kun valvotaan markkinoita. Ja lopuksi, kun katsotaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista ESMAa, niin täytyy vahvistaa se, että, varmistaa se, että kaikki osapuolet todella saavat tietoa. Tämä on avoimuuden kannalta tärkeää, sen täytyy näkyä tässä asetuksessa. Okei, okay, uh, eh, Jörgen. Jörgen. Ja, Kiitoksia. Pari huomiota meidän näkökulmastamme. Olemme havainneet, että esittelijä on onneksi vähentänyt tässä poikkeuksia mahdollisimman vähäisen määrän. Tässä liittyen kahteen poikkeukseen haluaisin kommentoida niitä. Eli että voidaanko tietyt vaihtojohdonaiset ottaa tästä pois. Niihin liittyy aika pieni riski, näin sanotaan mutta vaikka näin olisikin, niin tähän liittyy kuitenkin se, että vaihtokurssien ja korkoriskien määrittely ei ole mitenkään helppoa, ja tämä on nähty jo aikaisemmin, ja ne ovat kuitenkin varsin suuri määrä markkinoita, ja siksi meistä tämä niiden ulkopuolelle jättäminen ei olisi järkevää. Ja toinen tärkeä asia ovat eläkerahastot. Haluaisimme ne tästä pois. Tässä siis puhutaan niiden kustannuksesta ja siitä, että ne vaikuttaisivat eläkkeisiin. Näin voi olla, mutta toisaalta me näemme asian niin, että eläkerahastot ovat yksi suurimpia Markkinoiden toimijoita ja siksi ei olisi järkevää ottaa niitä pois tästä selvitysvelvoitteesta. Eli me luopuisimme tässä yhteydessä poikkeuksesta ja sitten vielä näistä selvitysosapuolista, jos ne luodaan tällaiseksi, kun ne on nyt tässä kaavailtu, että niistä tulee varsin suuria, niin silloin tietty järjestelmäriski säilyy, mutta meidän mielestämme niiden tulisi olla mahdollisimman avoimia ja kaikki tärkeät markkinatiedot täytyy antaa käyttöön esimerkiksi kansalaisyhteiskunnalle ja muille toimijoille, jotta avoimuudesta voidaan pitää kiinni. Ja siksi me puolemme sitä, että meillä olisi tällainen julkinen selvitystaho, ei yksityinen. Ja sitten viimeinen huomio Tästä olen keskustellut työsittelijän kanssa. Tiedän, että tähän liittyy ongelmia, mutta me toivoisimme kuitenkin, että elintarvikkeilla käyttävä kauppa otettaisiin pois johdannaisalalta. Eli tähän annettaisiin selkeä kielto. Komissiokin, komissio pohtii tekevänsä ehdotuksen tästä asiasta. Ehkä tätä ei tarvitse ottaa direktiivin varsinaiseen tekstiin, vaan se voitaisiin mainita tärkeänä mainintana johdanto-osassa. Ja elintarvikkeilla keinottelu on mielestäni hyvin tärkeä kysymys. Ja kaikki tiedotusvälineet näyttävät seuraavan tilannetta varsin hy- tarkkaan ja monet vaativat todella, että asiaan puututaan. Sven, you were... Kiitos. Sven, sinä olit puhujalistalla. Nyt olet paikalla. excuse, I Pyytäisin anteeksi, en päässyt aikaisemmin tänne. Minä luen, koska Paskal ei ole paikalla. Hän on ryhmän varjoesittelijä ja luen lyhyesti hänen julkilausumansa tästä asiasta. Eli johdannaisten kattamisesta. OTC-johdannaisten takuusumma pitäisi olla standardi vähintään 80 prosenttia. Selvitysvaatimus pitäisi laajentaa eh, mahdollisimman moniin standardisopimuksiin eh, ja vaihtosopimuksiin selvitysvaatimukset vain objektiivisesti tunnistettaville hedge-rahastoille, esimerkiksi ei niin, että alakohtaisesti eritellään. Komission pitäisi määritellä hedge-rahasto samalla tavalla kuin IRS vuonna 1993. Sitten ilmoitusvelvollisuus kaikille sopimuksille ja toimijoille, vaikka on kyse sopimuksista, joita johdannaiskauppa tai selvitysvelvollisuus ei koske. Silti tätä pitäisi soveltaa vaikka raportointi ei olisi, ilmoitus ei olisi velvollisuus. Sitten EAMVn kautta täytyy tehdä selvitykset. Keskusvastapuolet ja kauppatietorekisteri on ähm, hieman sekava asia sovelletaanko tätä vain OTC-johdannaisiin vai sovelletaanko keskusvastapuoli asiaa myöskin muihin johdannaisiin. Pitääkö siis selvittää OTC-johdannaiset? Tämä vaikuttaa perustelujen osa, perusteluosan puolesta olevan näin. Ja menevätkö kaikki johdannaiset kauppatietorekisteriin. Jos näin ei ole, niin se sopii meille. Sitten swapit ja muut sanotaan, että suurin riski selvityksen osalta. No, minä lopetan tähän. Tämä on todella vaikea lukea tällaista toisen ihmisen tekemää julkilausumaa. Sitten keskusvastapuolista Niitä kaikkia pitäisi säännellä samalla tavalla. Tämä on melko lailla sama kuin alkuperäinen teksti. Toiseksi meidän mielestämme tätä pitäisi rajoitettuihin pankkilupiin eri jäsenvaltioissa soveltaa. Ne eivät siis voi tehdä muuta kuin tote, toimittaa selvityspalveluita. Keskusvastapuolet vahvistetaan vasta sitten, kun ne on viisi vuotta tyydyttävästi toimintaa harjoittaneet. Keskusvastapuolet ovat paras keino taata Euroopan laajuinen valvonta tai tarkistus. Keskusvastapuolessa pitää, niitä pitää käyttää EU-tason toimijoina ja e- Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella on tietyt vaatimukset ja se voisi hätätilanteessa vaatimuksensa tuoda esiin ja rajoittaa kauppaa. Komiteoilla pitäisi olla riippumattomia valvojia, jotka äh, valvovat etuja kahden välisistä sopimuksista hyväksymme sen, että kaikkia johdannaisia ei voi standardoida niin, että äh, ne selvitetään keskusvastapuolten kautta. Rahoitusvastapuolen pitäisi ensin varmistaa, että kustannus, risk, risk, kustannus on sama kuin jos käytettäisiin keskusvastapuolta – Ja tietyt riskit pitää olla katettuna. Kauppatietorekisteröiden pitäisi rekisteröidä kaikki riittävän yksityiskohtaisesti, josta valvonta voi niiden tarkoituksesta ja riskeistä esittää kysymyksiä. Ja lisäksi kaikkien viranomaisten pitäisi päästä viipymättä tietoihin käsiksi. Tiukka vastavuoroisuus sääntelyssä, mitä tulee keskuvasta, keskusvastapuoliin ja kauppatietorekisteröihin, se vaikuttaa laillisesti mahdottomalta – sitten aktiivinen yhteistyö on tärkeä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja kolmansien maiden viranomaisten välillä. Kiitos kaikesta yhteistyöstä, joka varjoesittelijöiden välillä ja esittelijän kanssa on jo aloitettu. Kiitos. The last speaker on the list is me. Kiitos. Minä olen viimeisenä puhujalistalla. Sen jälkeen Werner saa vielä puheenvuoron. En lähde käymään lävitse kaikkea sitä, mitä olen jo aiemmin sanonut. En ole muuttanut mieltäni. I'd like to, uh, I'd like, what I would like to do is to discuss some... Haluaisin kuitenkin keskustella tietyistä kysymyksistä, joissa keskustelu on edennyt. Mielenkiintoista on se, että monilla on hyvin järkeviä ajatuksia, mutta valitettavasti niitä ei kaikkia saa samaan pakettiin. Ääriajatuksena, niin kuin Jyrgen sanoi, voisi olla se, että äh, keskusvastapuolet äh, olisivat julkisia, mutta ne näyttäisivät kuitenkin olevan yksityisiä tahoja. Tässä syntyy jonkinlainen hybridi kenties niin, että niihin liittyy vaarat, mutta ne ovat vaarat, jotka ovat julkisilla palveluilla, julkisilla tahoilla, mutta kuitenkin ne ovat yksityisten käsissä. No sitten mikä pitäisi mennä selvityksen ja avoimuuskysymys. Mehän olemme aiemmin puhuneet siitä, että oletamme, että monet OTC-johdannaiset ovat standardoituja ja niillä käydään kauppaa pörsseissä. Osa ongelmasta voidaan ratkaista. Meillähän on konsensus siitä, että kaikista, kaikesta täytyy raportoida – meidän täytyy tietää, mitä tapahtuu. Eli täytyy siis raportoida kauppatietorekistereille. Sitten keskustelu, jossa todetaan, että horisontaalinen versus vertikaalinen. Minä en haluaisi, että kaikki olisivat vain horisontaalisia tai vertikaalisia, vaan niiden pitäisi olla kolmiulotteisia, vasemmalle, oikealle, eteen, taakse, joka suuntaan. Eli kilpailua olisi, mutta ei tämä tarkoita sitä, että estettäisiin sitä, etteikö voisi olla toisiinsa yhteydessä olevia selvitysosapuolia, kunhan vaan pidetään huoli siitä, että se ei estä kilpailua eikä se hankaloita tilannetta Euroopan markkinoilla hintojen näkökulmasta. Kyse on oikeastaan siitä, mihin Yhdysvallat haluaisi edetä. Siellä on Dodd-Frankin laki mutta niin kuin todettiin, niin sielläkään ei ole vielä päästy kovin pitkälle. Meidän täytyisi päättää se, että pääsisimme eteenpäin ikään kuin kolmiulotteiseen tulevaisuuteen. Täytyy päättää siitä, mitä me teemme, kun sitten säätelemme kuitenkin loppujen lopuksi aika vähän, vain kahdenvälisin sopimuksin. No sitten kollegiokysymyksestä. Tässähän meillä on hyvin selkeä päätöksentekomenettely. Minä olin valmis noudattamaan esittelijän ehdotusta ja kompromisseja toki voidaan saada aikaiseksi, mutta katson, että emme me voi toimia niin, että päätöksenteko olisi kovin vaikeaa. No sitten eläkerahastot. Kun tämä tuli esille Gary Genslerin kanssa käymissämme keskusteluissa, niin ydinkysymyksenä näyttäisi olevan eh, se, takuu, ta, minkälaisia vakuuksia meillä olisi Euroopassa. Dodd-Frank Yhdysvalloissa äh, on nyt edennyt niin, että siellä on, on takuut hyväksytty paljon laajemmassa merkityksessä, kenties hieman hämärämmässäkin merkityksessä kuin mitä me olemme valmiita tekemään. Meidän täytyy perehtyä tähän aiheeseen, tämä sanon myös komission suuntaan, koska ongelma on vakava. Me emme voi toimia niin, että ylikalliita ratkaisuja tehdään eläkerahastoissa tällaisina aikoina, kun pitää, pitää huoli siitä, että meillä on varaa tulevaisuudessakin näihin järjestelyihin. Minusta ei pidä lähteä sille linjalle, että, että ikään kuin väkisellä väännetään tästä sopimus. Toki mahdollisimman kattava sopimus täytyisi saada. Alun perin olin sitä mieltä silloin, kun annoin lausuntoa oikeusasianvaliokunnasta, katsoin, että poikkeuksia pitäisi olla. Sitten perehdyin tähän omien tarkistustemme näkökulmasta ja katsoen, että tämä on hieman avoin kysymys vielä ja jonkinlainen kahdenvälinen vankka sopimus voisi tulla kyseeseen, mutta en enää ole varma, että tällainenkaan olisi tarpeen. Eli pitää vielä tehdä työtä, jotta saamme selville, mitä tälle asialle pitää tehdä. Toinen aihe ovat konglomeraatit. Täytyy muistaa myös loppukäyttäjät ja heidän tilanteensa. Kenties voimme lainata jotakin siitä työstä, jota jo tehdään konglomeraateista. Voi olla, että teen tästä vielä lisäehdotuksia. Ja lopuksi olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy pohtia sitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu mahdollisimman pitkälti pitäisi päästä samoille linjoille. Oikeastaan tässä palankin alkukommentteihin Gary Genslerin kanssa näkemysten vaihdossa tuli esille se, että jos meillä on liian paljon kiinnittymistä tähän vertikaaliseen tasoon, niin siinä voi tulla ristiriitoja Dodd-Frankin kanssa ja tämä voi puolestaan estää sellaisia ratkaisuja, jotka haluaisimme tehdä – suhteissamme äh, Yhdysvaltoihin. On myös paljon muita kysymyksiä, mutta nämä nähdäkseni ovat ydinaiheita ja äärimmäisen tärkeitä. Niitä täytyy vielä pohtia lisää. Werner, ole hyvä. Ja, ich bedanke mich für die... Kiitoksia kommenteista. Ja nehän heijastuvat jo tarkistuksistakin. Lähden liikkeelle Swinburnista. 488 tarkistus. E, tämä tasapainotusstandardi, mitä jätetään ykköstasolle, mitä taas kakkostasolle – Eli on jo sellaisia asioita, joita voidaan nyt jo säännellä ilman, että ESMA tai kansalliset viranomaiset otetaan tähän mukaan. Sitten tämä Financial Stability Board, joka toimii Baselissa 15.4. Se on laatinut kertomuksen koskien OTC-johdannaisten sääntelyä. Ja tässä kertomuksessa sanotaan, että vuonna 2011 lokakuussa tulee seuraava edistyskertomus, jossa käsitellään erityisesti yksityiskohtia, joita liittyy erilaisten johdannaisluokkien toteuttamiseen, eli valuuttakurssit, korot ja tämän kaltaiset kysymykset. Forex-johdannaiset, näistähän puhuttiin jo. Tähän asti nämä kysymykset ovat olleet sellaisia, joita ESMA käsittelisi, ja tälle tulisi vuonna 2012 siunauskomissiolta, ja mahdollisuuksien mukaan meidän tulisi vielä puuttua näihin kysymyksiin neuvotteluiden myöhemmässä vaiheessa, jos emme ole antaneet lopullista lausuntoasiasta. Ja sitten toiseksi Euroopan keskuspankki välitti minulle eilen lisäehdotuksia, jotka eivät ole mukana kollegoiden tarkistuksissa, liittyen sen toimivaltuuksiin, joita sillä markkinoilla on. Se haluaisi, että sitä kuullaan. Mielestäni tällainen vaatimus on perusteltu ja haluaisin, että tämä otettaisiin huomioon ilman, että tämä vaikuttaisi haitallisesti euromaihin. Tämä ei ole kuitenkaan mikään helppo aihe. Sitten kysymys siitä, toimitaanko kolmiulotteisesti. Sharon Bowles. Tämän asia jota meidän täytyy katsoa tarkemmin tarkistusten pohjalta. Ja jos nyt oikein ymmärsin, niin olemme yksimielisiä siitä, että haluamme mahdollisimman vähän poikkeuksia yleisestä soveltamisalasta ja tästä selvitysvelvoitteesta. Mitä tulee ilmoitusvelvollisuuteen, siitä olen täysin yhtä mieltä siitä, että mahdollisimman paljon asioita tulisi ilmoittaa. Ja selvitysvelvoitteessa meidän täytyy katsoa loppukäyttäjää ja katsoa myös muita asioita. Ja sitten toinen asia, josta täytyy vielä keskustella, ovat nämä niin kutsutut eläkerahastot, joita on joissakin maissa, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa. Ne ovat usein sellaisia suuria rahastoja, jotka eivät spekuloi, vaan käyttävät hedgeausta niiden pitkän aikavälin tavoitteiden täyttämiseen. Ja tämä tulisi siis sallia, tai pyydetään, että tämä sallittaisiin selvityksen nimissä myös tulevaisuudessa, mutta tähän minulla ei ole mitään ratkaisua tässä vaiheessa, ja keskustelisin tästä mielelläni vielä koordinaattoreiden varjojen kanssa, eli että miten nämä eläkerahastot hoidetaan. Se on yksi vaikeista pähkinöistä. Ja sitten muuten kyllä uskon, että emme ole toisistamme kovinkaan kaukana. Esimerkiksi se, mitä Klute sanoi, elintarvikkeilla käytävä kauppa, siihen liittyvät kysymykset. Sen osalta komissio on ehdottanut, että se laatisi oman asetusehdotuksensa tähän. Maininta johdanto-osissa on mahdollinen, mutta en usko, että tätä asiaa tulisi tässä yhteydessä käsitellä kokonaisvaltaisesti, koska siitä tehtäisiin todella oma ehdotuksensa. Komissio jatkaa kuulemista toinen toukokuuta lähtien, jotta tässä päästäisiin konsensukseen, että, niin että voidaan välttää tällainen näytelmä, jossa vähemmistö ja enemmistö kamppailevat keskenään. Still aiming to vote. Kiitos. Tarkoitus on äänestää 24. toukokuuta valiokunnassa. Ja marraskuussa sitten täysistuntoon, toivottavasti vielä tämän vuoden puolella, mutta kuukautta ei ole lopullisesti lyöty lukkoon. Kiitoksia kaikille. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, kohtaan numero 10, talletusten vakuusjärjestelmät. Tämä on Peter Simonin mietintö tarkistusten käsittely kyseessä. Esittelijä puheenvuoron. Me olemme myöhässä aikataulusta, koska meidän piti käsitellä vielä tätä Sixpackin asiaa. Jos joku voi käyttää lyhyemmän puheenvuoron kuin muutoin käyttäisi, niin sitä arvostetaan kovasti. Peter. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä tässä varmasti voimme pitää kiinni aikataulusta, aivan kuten tarkistustenkin osalta voimme olla maltillisia. Meillä on 215 tarkistusta, josta haluaisin kiittää kollegoita. Monet niistä ovat sellaisia, että ne tukevat näkemykseni mietinnössä ja osittain täydentävät niitä. Ja lähtisin tästä nyt liikkeelle. Ensin sanoisin, että tällaisia katettuja talletuksia pidettäisiin tässä pohjana, eikä tehtäisi niin kuin komissio ehdottaa, että tässä käytettäisiin toista lähtökohtaa. Samoin tässä on konsensusta siitä, minkälaisia talletuksia ei yksityisellä sektorilla suojattaisi Tähän kuuluvat esimerkiksi pienet kunnalliset tahot. Ne ovat mukana tässä mietinnössäni. Tässä kuitenkin katsottaisiin talletusten määrää ja muuta. Mutta tästä varmasti löydämme kompromissin, kun jatkamme keskusteluja. Sitten väliaikaisten korkeiden talletusten asia. Tässä on erilaisia kiinteistömyyntiin tai muihin vakuutuskysymyksiin liittyviä asioita. Tästäkin oltiin varsin pitkälti yksimielisiä. Eli tässä on pohdittu sitä, kuinka pitkälti tässä annettaisiin suojaa tämän yli 100 000 euron menevän rajan yli, mutta varmasti tässäkin voimme päästä yhteisymmärrykseen. Ja sitten mietintöni suuntaisia ovat myös valvonnan vahvistamiseen liittyvät tarkistukset ja luottolaitosten roolin varmentaminen, eli varmistettaisiin se, että luottolaitoksilla on vakaat toimintamenetelmät. Tässäkin meidän täytyy ehkä keskustella tästä määritelmän laajuudesta, mutta varmasti tästäkin voimme päästä sopuun ja myönteisellä tavalla täydentävää oman mietintöni nähden ovat vaatimukset, joissa vaaditaan, että eurooppalaista mekanismia tulisi vahvistaa ja että valvontaviranomainen otettaisiin mukaan ja samoin EPA. Parlamentti on vaatinut, että komissio ehdottaisi mekanismeja pankkikriiseistä eroon pääsyksi Tässä täytyy muistaa esimerkiksi vuoden 2010 Ferreira-mietintö. Ja tässä mietinnössäkin voimme lisätä tähän asiaan jotakin. Jotkin tarkistukset selventävät tilannetta todella paljon, esimerkiksi talletusten määritelmä, jotta todella ymmärretään tarkkaan, mitä haluamme kattaa talletuksilla, mitä taas emme. Ja se, mitä Gosses on todennut. Se auttaa selventämään asiaa. Eli että tällainen maksuvelvoite olisi ainoastaan silloin voimassa, kun tässä jäätäisiin tietyn tavoitekaton alapuolelle. Tämähän on osittain jo mietinnössäni sisällytettynä, mutta kun sen tarkennus estää tässä monitulkintaisuuden ja sopi siis yhteen mietintöni kanssa. Ja sitten kysymys siitä, millä, va, mitä valuuttaa käytetään korvausten maksamiseen, eli euro ja sitten se valuutta, jossa pankki, jossa maksu suoritetaan, sijaitsee. On kuitenkin joitakin epäilyksiä ja huomioita, josta meidän täytyy valiokunnassa vielä kriittisesti keskustella. Ensinnäkin tämä tavoite määrä tai maksujen määrä. Komissio on ehdottanut puolitoista prosenttia. Ja me käytimme tästä näistä katettujen talletusten laskentatapaa, joten tämä vähentäisi tätä määrää automaattisesti. Nyt meillä on kuitenkin tarkistuksia, jotka puhuvat 1,0 prosentin tavoitteesta. Meidän täytyy toisaalta varmistaa se, että meillä on riittävä sijoittajan suoja jotta sijoittajat voivat luottaa järjestelmään. Tämä palvelee rahoitusmarkkinoiden vakauden etua ja että markkinoiden tulee puuttua tilanteeseen ainoastaan silloin, kun se on äärimmäisen välttämätöntä. Ja toisaalta meidän täytyy pyrkiä siihen, että Basel 3 ei johda siihen, että pankit eri kustannusten kautta joutuvat kantamaan liian suurta taakkaa Tästä voidaan varmasti vielä keskustella, mutta pidetään nyt kiinni tästä 1,5 prosentin rajasta. Me voisimme antaa kuitenkin pankeille enemmän aikaa saavuttaa tämä niin, että niiden vuotuisa taak- vuotuinen taakka pysyy lineaarisena varsin samanlaisena, kun pyritään kohti 1,0. Eli 15 vuotta voisi olla raja, jota käytettäisiin 1,5 prosenttia, ei 10 vuotta. Tämä parantaisi suojan tasoa ilman, että pankkien vuotuinen taakka nousisi liialliseksi. Meidän täytyy kriittisesti käsitellä myös peruskysymystä siitä, haluammeko ex ante rahoitusjärjestelmän vai ex post rahoitusjärjestelmän. Yhdistyneen kuningaskunnan kollegat ovat jättäneet tarkistuksia, jotka puoltavat ex post eli rahoitusjärjestelmää, Mutta itse kuitenkin suhtaudun hyvin kriittisesti tällaiseen ehdotukseen, koska tämä aiheuttaisi suhdanteisiin kohdistuvia vaikutuksia. ja pankeilta tulevat varat. On järkevää, että hyvinä aikoina, kun suhdanteet ovat hyvät, niin vaadittaisiin pankeilta tietty vuotuisa summa, jonka ne maksaisivat, jotta meillä olisi sitten rahasto, josta voitaisiin ammeta silloin, kun sitä tarvittaisiin, eikä pankit joutuisi, eivätkä pankit joutuisi enää lisärasitteen kohteeksi. Ja sitten suunnitelmallisuus, suunnitelmavarmuus, meidän täytyy pyrkiä tasaiseen riskinjakoon niin, että kri- kriisit eivät yllättäen iske niin, että ei ole minkälaisia suunnitelmia niihin vastaamiseksi. ihan ristiriitoja omassa ehdotuksessani ja komissionkin ehdotuksessa on se, että ainut talletusvakuusjärjestelmä olisi tällainen paybox, tässä ei oteta huomioon niitä järjestelmiä, joita useissa jäsenvaltioissa jo tällä hetkellä on, joissa on erilaisia ennaltaehkäiseviä ja pelastustoimenpiteitä, jotka ovat pankeille siis mahdollisia talletusjärjestelmissä, eikä tässä oteta huomioon myöskään sellaisia mahdollisuuksia, joissa voidaan silloin, kun maksukyvy, työttömyys uhkaa, niin voidaan käyttää tiettyjä ennaltaehkäiseviä toimia paljon tehokkaammin. Meidän todella pitää keskustella näistä kysymyksistä. Tämä näkyy tarkistuksessa, jotka menevät vastakkaisen suuntaan, eli että emme halua pelkkää payboxia, vaan haluamme ennaltaehkäiseviä toimia, rahoittavia toimia, mutta kuitenkin sellaise, sellaisella tavalla, että mitään sivuvaatimuksia ei tässä synny. Eli tämä olisi tavallaan payboxin vastakkainen asetelma. Eli me, meidän tulisi pyrkiä siihen, että voimme käyttää ennaltaehkäiseviä toimia ja käyttää tiettyjä pelastavia toimenpiteitä. Mutta jos syntyy maksukyvyttömyystilanne, niin meidän täytyy pyrkiä siihen, että rahasto ei ole täysin toimintakyvytön. Ja tässä täytyy ottaa huomioon myös sellaiset tahot, jotka jäävät alle tämän kahden kolmasosan rajan. Ja näitä ennaltaehkäiseviä toimia pitää pystyä käyttämään myös siten, että ei synny riskiä, että sitten ei ole toimintakykyä lainkaan, jos maksukyvyttömyyttä ilmenee. Meidän täytyy pyrkiä löytämään tässä siis kultainen keskitie, tämän Paybox-toiminnan ja sitten täysimääräisten varojen käytön välillä. Sitten vielä joitakin pieniä asioita, joista meidän täytyisi keskustella hieman tarkemmin. Esimerkiksi se, miten ne varat muotoillaan, joita Rahaston on maksettava. Siis tässä keskustellaan siitä, että ei hyväksyttäisi pelkkiä käteismaksuja, vaan myös tiettyjä pantattuja varoja. Tästä siis tulee vielä keskustella syvällisemmin ja samoin maksatusmääräajat. Tässä on vaadittu usein sitä, että 20 päivää – olisi tämä määräaika asiakkaille, mutta itse uskon, että tämä on liian pitkä aika. Ei voi olettaa, että Matti Meikäläinen joutuu odottamaan 20 päivää ennen kuin hän saa rahansa. Mutta kuitenkin ymmärrän toistakin puolta siitä, että nykyjärjestelmät eivät kykene viiden työpäivän tai seitsemän päivän aikana maksamaan näitä maksatuksia. Tässäkin olisi ensin katsottava esimerkiksi single customer viewtä ja muita mahdollisuuksia. Näitä ei kaikissa jäsenvaltioissa tähän asti ole ollut käytössä. Meidän tulee tästä löytää kompromissia. Olen tehnytkin tästä ehdotuksen. Haluaisin vielä muistuttaa, mitä siinä on. Eli pyrkikäämme tähän viiden työpäivän järjestelmään, mutta kuitenkin niin, että ne järjestelmät, jotka eivät tähän pysty tällä hetkellä, niin saisivat siirtymäajan maksatut, maksut 20 päivässä sillä edellytyksellä, että ensimmäisen viiden päivän aikana olisi tällainen 5000 euron vähemmäs maksatuskatto, siis tämä ei aiheuttaisi suurta hallinnollista taakkaa ja tällä varmistetaan se, että sijoittajat toisaalta saavat nopeasti rahaa itselleen, mutta toisaalta tällä estetään se, että vaadimme pankeilta liikoja ja asetamme lainsäädäntöön sellaisia määräaikoja, joita ei tällä hetkellä pystytä toteuttamaan. Sitten eräs toinen asia, josta meidän tulisi vielä keskustella, liittyy maksujen laskuun. Tässä monet ovat ilmaisseet olevansa tyytymättömiä komission ehdotukseen, erityisesti tällaisiin riski, riskin hajautumiseen liittyviä kysymyksiä. Täällä ehdotetaan vaihtoehtoja niille tai jopa sitä, että tämä komission ehdottama tapa otettaisiin kokonaan pois. Se, mitä itse ehdotan mietinnössäni, on mielestäni tällainen keskitie. Pitäisin tässä kiinni komission ehdotuksesta standardimallina siinä tapauksessa, että jäsenvaltio jos se sopii sen pankkijärjestelmän, voisi sitä käyttää, mutta kuitenkin me jättäisimme samalla joustavuutta jäsenvaltioille sallia omia laskentamallejaan, joiden täytyy kuitenkin vastata EPAn suuntaviivoja niin, että tässä ei voida toimia mielivaltaisesti, vaan että laskentametodeihin kohdistuu tiettyjä standardin vaatimuksia. Tässä oli oma arvioni nyt tarkistuksista ja odotan jo innolla keskustelua esittelijöiden, äh, varjoesittelijöiden muiden kollegoiden kanssa, jotka ovat jättäneet tarkistuksia. Ja kuten sanoin, olen luottavaisilla mielin sen suhteen, että voimme päästä monista asioista sopuun valiokunnassa. That was a very comprehensive... Kiitos. Hyvin kattava esittely. Aikapulahan tässä uhkaa. Ensin Vicky Ford saa puheenvuoron, hänellä on kiire muualle. Niin, tämä sopii muillekin. Vicky, ole hyvä. Yritän puhua lyhyesti. Kiitos tekemästäsi työstä. Kiitos kaikille mukana olleille. Olen erityisesti samaa mieltä katetuista tallituksista. Hieman täytyy vielä pohtia sitä, miten rahat käytetään, ei pelkästään tallettajien suojaksi, vaan riitojen ratkaisuun. Jos esimerkiksi rahan siirrot hyväksytään, se on minusta ihan ok, mutta jos paikallisesti eh, toimitaan niin, että uudelleen pääomitetaan instituutioita, niin, niin tämä ei sitten ole eh, tasa-arvoista. Tässä täytyy olla huolellinen. Sitten se, että varmistetaan se, että liitteet ja valiokunnan ehdotukset olisivat sellaisia, että valvontavaltuudet kuitenkin huomioidaan. Me tarvitaan, tarvitsemme tasa-arvoisia toimintaedellytyksiä eri jäsenvaltioissa, esimerkiksi sen suhteen, mitä katetaan. Meillä on alueellisia eroja markkinoille. On varmistettava, että järjestelmä toimii. Olen hieman huolissani siitä, että artikla 11 kohta 1 poikkeus, joka näyttäisi menevän pidemmälle kuin se, että hyväksytään alueellinen vaihtelu, ei kenties olisi asianmukainen. Kyllä, pitää keskustella ex ante, ex post erosta rahoituksessa Mehän haluamme varmistaa, että tallettajat saavat rahansa takaisin nopeasti, kun pankki menee konkurssiin, maksukyvyttömyystilaan. Täytyy kuitenkin katsoa tätä kokonaisuutena yhteydessä siihen, mitä tapahtuu pankkisektorilla ja maksukyvyn suhteen. Meillä on Baselin määräykset, täytyy varmistaa se, että instituutioilla on riittävä maksukyky, jotta ne eivät ajaudu tällaisiin ongelmiin. Se on ensisijaista. Ja sitten kun maksukyvyttömyys uhkaa, niin rahojen on oltava käytettävissä. Baselissahan on jonkinlainen seurantajakso kolmen vuoden ajan ja meillä on myös maailmanlaajuiset suuntaviivat asian tiimoilta. Kenties pitää selkeyttää, että meillä on suuntaviivat ja jäsenvaltioilla voisi olla samanlaiset tarkkailukaudet sen suhteen, miten ex ante ex post järjestelmiä käytetään. Meidän täytyy vielä tämän tarkkailujakson jälkeen sitten parata, palata likviditeettikysymyksiin niin, että voidaan estää se, että toimijat eivät joudu ongelmiin ja samalla varmistetaan talletussuoja niin, että pankeilla on likviditeettiä ja ne voivat la, lainata, toimita, la, toimia lainoittajina myös laajemmin taloudessa. Sitten ennakkorahoitus. Kenties se ei johda siihen suhdanteita vahvistamaan ilmiöön, jota tällä pelättään, ja toivottavasti se ei myöskään tuo lisää rasitteita veronmaksajalle. Olisiko meillä jonkinlainen syrjässä oleva tili, jossa on rahaa vai olisiko joku muu järjestely niin, että todellakin kate varmistetaan. Ja sitten pantatut varat, siitä tehty tarkistus on varmasti tervetullut. Meidän täytyy Sharon keskustella vielä siitä, miten me voimme varmistaa, että ne, joilla on tilapäinen korkea saldo tilillään, esimerkiksi niin, että sukulainen on kuollut, tällaisetkin tilanteet pitää pystyä kattamaan silloin, kun rahoja ei voida siirtää toiselle tilille esimerkiksi. No sitten maksuajat. Viisi arkipäivää tai yksi viikko, siinäkin on eroa. Meillä on myös pankkien lomapäiviä, kun pankit eivät toimi. Meidän täytyy löytää sellainen ratkaisu, joka on toimiva ratkaisu. Usein esimerkiksi konkurssi tai maksukyvyttömyys voi tapahtua vuoden vaihteessa juuri. Sitten hyvin matalan riskin organisaatiot, tätäkin täytyy katsoa. Kenties liitteissä täytyy varmistaa, että liitteet toimivat tietyn jäsenvaltion näkökulmasta, jotka tällaista haluavat. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Um, if we could... Kiitoksia. Jos hieman voisimme vielä nopeuttaa, muutoin meidän täytyy sitten poistaa asioita esityslistalta. Ich denke, ich kann mich in der Tat recht... Kiitos puheenjohtaja. Voin olla aika lyhyt sanainen. komission ehdotuksesta ja tämän mietinnön pääkohdista keskustelimme jo aikaisemmin. Minäkin haluaisin kiittää kollegoja tarkistuksista. Varmasti pystymme laatimaan hyviä kompromissitarkistuksia niin, että kaikista 215 tarkistuksesta ei tarvitsisi äänestää. Olen erityisen iloinen siitä, että mietinnön perusajatus varmasti saa laajaa kannatusta osakseen. Tämä Paybox ajatuksen avaaminen, jota komission ehdotuksessa on, on välttämätöntä avata niin, että voidaan toimia jäsenvaltioissa tarvittavalla tavalla ja siksi olemme pyrkineet konkreettisesti muotoilemaan vakuutusjärjestelmä niin, että ne voisivat itsekin tehdä päätöksiä mahdollisimman pitkälti. Ja sitten komission ehdotuksen verrattuna ehdotamme vapaaehtoispohjalta toimimista ja tätä pitäisi todella korostaa. Talletusjärjestelmää voidaan käyttää ennaltaehkäisesti, mutta näin ei ole pakko olla. Ja tässä on kuitenkin joitakin tarkistuksia, jotka puhuvat ex ante ja ex post rahoituksesta. Ne pyrkivät muuttamaan näitä, mutta näyttää siltä, että suurin osa kollegoista tukee mietinnössä olevaa perusajatusta. E, meidän ei mielestämme tarvitse enää keskustella kaikista asioista laajasti, vaan me, meidän täytyy esimerkiksi keskustella maksumääräajoista, ja muutamista muista yksityiskohdista, esimerkiksi tämä maksu, määrä, aika. Katsotaan nyt, miten siinä pääsemme sopuun. Ja sitten maksujen määrittäminen tai maksutapa. Meidän täytyy keskustella vielä siitä, avattaisiinko tätä spread-asiaa hajauttamista entistä enemmän. Meidän täytyy myös muistaa, mitä juuri se imkossa tapahtuu. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että liikemallit ovat sellaisia, että niissä on mahdollisimman vähän riskejä. Ne olisivat myös ava- alaspäin avautuvia. Ja sitten, minkälaisia maksuja hyväksymme vakuutusrahastoille. Tässä Jean-Paul Gossin ystäväni tarkistus on varsin hyvä. Se voisi olla hyväksyttävä kompromissi. Olen optimistinen myös sen suhteen, että pääsemme eteenpäin ja varmasti voimme sopia sellaisista kompromissista, jotka sopivat kaikille. No, kaikkihan oikeastaan jo sanottu, mutta kaikki eivät ole vielä sanoneet kaikkea. Siksi pari huomiota vielä minultakin. Olemme hyvin tässä sopineet asioista esittelijän kanssa ja siksi olemme tiiviissä yhteydessä ja mielestäni tämä Payboxin erillinen mukaanotto on hyvä lähestymistapa. Mutta vaikka laitosten vakuuttaminen on sellainen, että haluamme, että ne velvoitetaan siihen, että nämä 100 000 voitaisiin vakuuttaa erikseen, on hyvä asia. Tämä ei ole aina herättänyt innostusta, mutta on hyvä, että se saadaan tähän mukaan. Ja sitten maksut ja niiden laskentatapa. Olen tässä Wikifordin kanssa yhtä mieltä siitä, että takuutalletukset voidaan ottaa tässä mukaan, jos ne vastaavat tiettyihin, tiettyihin ominaisuuksiin. Ja itse kannatan välttämättömästi ex ante järjestelmää, jos tässä voisi olla erilaisia järjestelmiä jäsenvaltioissa, se mielestäni johtaisi sirpaloitumiseen. Meidän täytyisi puolta ex antea meidän täytyy kuitenkin ehkä tästä äänestää, jos konsensuksen ei muuten päästä. Tämä ei minulle ole mikään ongelma. Mitä sitten tulee näihin maksuihin, kuten täällä sanottiin, tämä lähestymistapa viidestä tai seitsemästä maksupäivästä on aika hyvä niin, että ensin maksettaisiin tietty vähimmäissumma ja sitten myöhemmin loput. Tärkeää on se, mitä Vicky Ford sanoi, on se, että tar- varmistetaan, että payboxia ei käytetä väärin ja niin, että tämä ei ole jatkuva pääoman puuttuva väline, vaan tämä olisi tällainen silta vaiheesta toiseen. Mutta tässä kaikki minun puoleltani. Thank you. Jürgen. Jürgen, käytätkö puheenvuoron? Oh, okay. Oh, sorry, yes, Sven. niin, Sven. Uh, no problem. Ei ongelmia, ei ongelmia. Olen lähes kaikista asioista yhtä mieltä esittelijän kanssa, enkä lähde niitä nyt toistamaan. Eikä tässä näkemyserot tunnu olevan kovinkaan suuria. Kaksi asiaa, joista haluaisin vielä puhua konkreettisemmin, ovat ensinnäkin kysymys siitä, miten riski ero ja erilaiset vakuutusjärjestelmien maksut suhtautuvat erilaisiin riskiprofiileihin. Meillä on 11.1 artikla, jossa puhutaan tällaisesta standardimallista ja sitten 11.3 artikla antaa mahdollisuuden sille, että kansallisesti voidaan säätää omia sääntöjä, mutta standardilähestymistapa puhuu tästä normaalista maksujen laskemisen erosta. Tässä puhutaan 75 jopa 200 prosentista. Jos tätä verrataan riskiprofiiliin todellisessa maailmassa, niin äh, tämä väli on pienempi. 37,5 prosenttia prosenttia Siis tämä ei riitä kuitenkaan kaikille esimerkiksi säästökasseille verrattuna investointipankkeihin, jotka käyvät talletuskauppaa. Ja tämä on hyvin epäreilua, koska jos maksut ovat suhteessa riskeihin, niin silloin tämä on oikeudenmukaista. Ja siksi meidän täytyy vielä keskustella tästä asiasta ja olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että että meidän täytyy katsoa malleista myös liitteissä ja meidän täytyy pitää silmällä sitä, että vakuutusjärjestelmämaksuilla ei mennä siihen, että aiheutetaan kalliimpia turhia maksuja epävakaille järjestelmille. Tämä on asia, joka meidän tulisi ottaa opiksemme kriisistä. Ja sitten toinen kysymys, josta haluaisin vielä puhua, on se, kuinka samankaltaisia yhden vakuutusjärjestelmän sisällä olevien laitosten tulisi olla. Meillä on tarkistuksia, jotka menevät siihen suuntaan, että vakuutuslaitosten, siis tarkistukset 108 ja 139 puhuvat näistä, että kuinka samankaltaisia niiden tulisi olla. Jos tässä olisi tällaisia keskuspankkimaisia rakenteita, niin tähän liittyisi suuria ongelmia. Ja lopuksi toteaisin vielä, että on väärin lähteä käyttämään ex post jälkikäteisrahoitusta, koska silloin sellaiset tahot, jotka ovat eniten aiheuttaneet ongelmia, jäisivät tämän ulkopuolelle. Tätä en ymmärrä. Ja odotan innolla lisää yhteistyötä tässä kollegoiden kanssa ja varmasti saamme jotakin järkevää aikaan. Komission ehdotuksen mukanaan tuomat mahdolliset ongelmat olisivat hankaloittaneet näitä ennaltaehkäiseviä toimia, jotka ovat tärkeitä markkinoiden toimimisen kannalta. Meidän täytyisi pyrkiä siihen, että saamme sellaisia järjestelmiä, jotka toimivat, koska tämä voisi hyödyttää rahoitusmarkkinoita ylipäätään koko Euroopassa. Thank you. Now Jürgen. Nyt Jürgen. Ja, ich kann mich jetzt... Kiitos. Aivan lyhyesti. Täällähän kaikki oikeastaan on jo sanottu. Haluaisin kiittää tähän astisesta yhteistyöstä esittelijän kanssa ja haluaisin korostaa sitä, mitä edelliset puhujat jo sanoivatkin, että näiden kahden, eli instituutti vakuuttamisen ja talletusvakuutusjärjestelmän yhdistäminen olisi hyvä tapa ja ex ante tai ex post järjestelmä, me tuemme selkeästi ex ante järjestelmää. Ja sitten äh, tämä maksujen määrä, josta tässä on puhuttu, sitä tuemme tässä muodossa. Ja riskin hajautus, siinä olemme periaatteessa valmiita seuraamaan Svenin tekemiä ehdotuksia, joskin on tärkeää, että löydämme tältä osin järkevän ratkaisun. Ja jos tässä saataisiin huomioitua tähän liittyvät erilaiset muotoilut, niin olisimme tyytyväisiä. Tässä kaikki. Right. Uh, thank you very much. Um... Kiitos. Näin varjoesittelijät ovat puhuneet. Minä itse, Arlin, Antolin ja Leitras. Aika paljon vielä puheenvuoroja. Omat kommenttini rajoittuvat niihin seikkoihin, jotka ovat nyt erilaisia. Ensinnäkin paikallisviranomaiset ja pitäisikö niillä olla oikeus vai ei. Yritän tehdä eron koon perusteella. Eli ovatko ne sellaisia, että ne rutiininomaisesti työllistävät varainhoitajan. Tässä minulla on oma kokemusta isosta Britanniasta ja paikallisviranomaisen toiminnasta – on pieniä kunnanvaltuustoja, eh, joita kohtaan tunnen sympatiaa, ja sitten on toimijoita, joiden pitäisi olla tietoisia kaikista velvoitteista ja pitäisi hoitaa raha-asiansa kunnolla, e- eivätkä ne saisi olla eh, laiskoja. Eli meillä oli kyllä varoittavia merkkejä. tässä islanti No sitten ex post, ex ante rahoitus. Muistan edelliseltä vaalikaudelta, kun käsittelemme samaa aihetta. Silloinen esittelijä oli hyvin skeptinen sen suhteen, että käytettäisiin ex post-järjestelmiä. Hän katsoi, että rahoja ei koskaan saataisi kasaan, ja hän oli skeptinen myös ex ante-järjestelmien kohdalla, koska sitäkään kautta rahoja ei saataisi kasaan. Jos luette hänen täysistuntopuheenvuoronsa, niin se on kyllä aika mielenkiintoinen. Yritän löytää jonkinlaisen tasapainon. Kenties voitaisiin katsoa pääoma äh, pohjaa. Jos pankkijärjestelmä on hyvin pääomitettu, niin silloin voitaisiin ajatella enemmän ex post-rahoitusta. Kun taas pääomarakenne, jos ei ole niin hyvin, hyvin kunnossa, niin tilanne on toinen. Olen huolissani sen suhteen, mihin varoja voidaan käyttää. Olisi hyvä, jos niitä voitaisiin käyttää palvelujen jatkuvuuden takaamiseksi suurelle yleisölle. Eli olen tyytyväinen sellaiseen ratkaisuun, joka takaa jatkuvuuden ja siirtojen toteutumisen, mutta jos varoja käytetään jonkinlaiseen rahastoon, ratkaisurahastoon, niin sen suhteen olen hieman epäileväinen. Onhan meillä erilaisia pankkejakin ja niin edelleen, ja eri valtiossa tilanne on erilainen, eli tämä on kuluttajan näkökulmasta aika sekavaa. Minä pohdin näitä liitteitä, en suinkaan ensimmäistä kertaa, ja halusin muuttaa tilannetta. Tulin siihen johtopäätökseen, että kun näitä näitä osuuksia, indikaattoreita ja niin edelleen, niitä pitää kyllä katsoa ja pohtia – meitä vastaan on jonkinlainen salaliitto, koska ihan liitteitä sitten enää myöhäisessä vaiheessa voi lähteä muuttamaan, korjaamaan tarkistuksilla. Minusta näiden pitäisi olla delegoituja säännöksiä, mutta minä haluaisin, että meillä olisi tässä puitteet niin, että teknisten standardien kautta asiaan voitaisiin puuttua. Kun ajatellaan riskiindikaattoreita ja kannattavuutta, niin tähän liittyy erityinen ongelma. Jos on hyvin kannattava äh, liiketoiminta, niin oikeastaan tässä on jonkinlainen äh, takaperoinen bonusjärjestelmä, joka astuu kuvioon. Eli jos kannattavuus maksimoidaan, ja se on olemassaolon perustelu, niin oikeastaan esitin sellaisen kompromissin niin, että meillä olisi nämä puitteet ja siellä olisi riskiindikaattorit, mutta ilman tätä kannattavuus olettamaa. Ja se voitaisiin taas ottaa tähän järjestelmään takaisin delegoiduilla säännöksillä, säädöksillä. En ole aivan varma, onko tämä nyt oikeassa muodossa esitetty. Ja voi olla, että tämä ei ole optimiratkaisu suinkaan, vaan voi olla, että teidän täytyy todeta, että tietyt kannattavuusaspektit riippuvat liiketoimintamallista. Halusin vain todeta, että kannattavuuteen liittyy ongelma, jos se on ikään kuin äh, takaperoinen kannustin. Jätän tämän muiden harkintavaltaan. En, en tiedä, Onko tämä nyt yksityiskohtaisesti minun tehtäväni huolehtia tätä? On myös muita tarkistuksia, joita olen tehnyt, mutta uskon, että ne ovat aika selkeitä. Arlene. Joanna, I will try to be brief. Kiitos. Pyrin puhumaan lyhyesti kolmesta kohdasta. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää tällaisesta hyvin vahvasta ja selvästä mietinnöstä. Haluaisin todellakin puhua valuutasta, valuutasta, maksu, takaisinmaksuvaluutusta viisi artiklassa komissio sanoo, että se pitää maksaa siinä valuutassa, jossa se on alun perin talletettu. Ja se, mutta voi olla myöskin eh, eri valittu valuutta ja pitäisikin valiokunnan nyt miettiä sitä, pitäisikö komission muuttaa tätä kohtaa. Ja mielestäni on hyviä eh, syitä sille, että tätä kantaa muutetaan, ainakin niin, että täytyy varmistaa se, että kuluttajat eivät valuuttakurssivaihteluissa häviä. Puheenjohtaja ja Ford ovat tehneet tarkistuksen tilapäisistä korkeista äh, tilisaldoista ja samat tarkistukset meilläkin on, eli 12 kuukauteen tätä alennetaan, mutta me emme tiedä, miksi pitäisi heikentää äh, kuluttajan suojaa tällä alalla. Äh, olen yrittänyt nähdä tähän perusteltavia suita, mutta ei, näitä tarkistuksia voi kuitenkaan perustella. Sitten EDDn, EVPn varjoesittelijä puhui tarkistuksesta meidän pitäisi muiden valiokuntien lausuntoja katsoa, erityisesti IMKO 1336. Siinä puhutaan luottolaitoksista ja siitä, miten vaku- talletusten vakuusjärjestelmiä muutettiin. Joka tapauksessa mitään menetyksiä esim. koroissa ja muissa ei pitäisi kuluttajille kohtaa koitua, eli kuluttajien edut tässä todella täytyy taata myöskin talletusten vakuusjärjestelmä. Kiitos. Very much. Uh, I'm now going... Kiitos. Nyt puheenjohtajan tehtävät saa Alin. Seuraavana puhujalistalla Anthony. <coughs> Kiitoksia. Minäkin haluaisin yhtyä näihin onnitteluihin esittelijälle. Hän on tehnyt todella hienoa työtä näillä vakuutusjärjestelmillä Talletusten on todella tärkeä rooli markkinoiden vakauden kannalta ja olemme nähneet, että näihin liittyy hyvin korkeita kustannuksia jäsenvaltioissa. Ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että talletukset eivät pakene näistä maista ja että me todella suojelemme kuluttajaa. Ex-ante-tarkistukset ovat tässä tärkeitä suhdanteiden kannalta ja on myös erittäin tärkeää, että tämä on ennaltaehkäisevä järjestelmä. Yleensä ennaltaehkäisevät talletusten valvontatoimet ovat edullisempia kuin muut. Tarkistuksissa olen pyrkinyt antamaan elementtejä, joilla päästäisiin kompromisseihin. Jotkin asiat ovat teknisiä ja olen pyrkinyt korostamaan sitä, että tämä on eurooppalainen järjestelmä, ei ainoastaan kansallinen talletusjärjestelmä. Tämä on asia, joka vaikuttaa kaikkiin niihin tahoihin, joilla on talletuksia. Eli ne kaikki täytyy ottaa huomioida. Meidän täytyy ottaa tällaisen eurooppalaisen valvontajärjestelmään tämä talletusvakuus asia ja vuodesta 2013 lähtien, kun asioita lähdetään tarkistamaan, järjestelmää tulisi tarkastella hyvin syvällisesti. Tässä täytyy katsoa, miten rajat ylittäviin riskitapauksiin esimerkiksi voidaan vastata – Tämä mietintö on äärimmäisen hyvä ja tällä asetuksella todella päästään eteenpäin. Nitras. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja postaram się ograniczyć tylko do uwag. Arvoisa puheenjohtaja, haluaisin esittää muutamia huomioita, jotka minun mielestäni eivät vielä ole tässä pohdinnan kohteena olleet. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää työstä Ja minullakin on joitakin pelkoja liittyen viiden tai seitsemän päivän määräaikaan. Onko se realistista? Täytyy muistaa se, että maiden väliset tilisiirrot suurimmassa osassa tapauksista vaativat ainakin kolme päivää, ja minun mielestäni olisi mahdotonta vaikkakin, ja erityisesti jos huomioidaan se, että järjestelmä on kehitettävä. Lisäksi täytyy tietää se, että meillä on yksipuolinen järjestelmä, ei ole takuita kuluttajan oikeuksille, koska on tällainen teennäinen määräaika. Ja kompromissi, jota esittelijä on ehdottanut, vaikuttaa minusta hyvältä ajatukselta. Haluaisin kiinnittää huomioon nyt kahteen asiaan. Ne liittyvät järjestelmän luotettavuuteen ja vakauteen. Olemme nyt luomassa järjestelmää, jonka pitäisi todellakin perustua siihen, että eri laitoksiin luotetaan ja ne luottavat toisiinsa. Tässä asiakirjassa esitetään, että että yksi laitos on vastuussa tapauksista, joissa pankki on hankaluuksissa tai ajautuu konkurssiin, mutta jos on vain yksi laitos, joka vastaa tästä kaikesta, niin se ei ole mielestäni paras mahdollinen ajatus. Pitäisi myöskin niin, että ensimmäinen laitos maksaa jotakin, sehän vastaa luottoluokituksista. Tämä lisäisi luottamusta ja se perustuu hyvin vakais, vakauteen ei riitä, ei voida äh, luottaa toisinsa, jos ei ole laitosten välillä tiettyjä takuita. Lisäksi olisi tärkeää, että ei niinkään puhuta kilpailusta, vaan korostetaan tiivistä yhteistyötä. Myös muutoksiin täytyy tehdä tarkistuksia. Mielestäni pitäisi äh, pohtia jonkinlaista mekanismia, jonka ansiosta voitaisiin aikaisemmassa vaiheessa puuttua asioihin, jos takuulaitos haluaa, takaava laitos haluaa tehdä muutoksia. Esimerkiksi pankilla täytyy olla tietyt tiedot liittyen maksuihin tai korvauksiin. Ehkäpä tässä tätä varten pitäisi myöskin luoda toimenpiteitä jos takaava järjestelmän takuusta vastaava laitos jotenkin haluaa muuttua tai muuttuu. On myös tiettyjä kausia ja sitten talletuksia, jotka on tehty muussa valuutassa kuin eurossa. Jos puhutaan viiden vuoden kaudesta, se on mielestäni liian pitkä. Itse olen tarkistuksessa ehdottanut kolmea vuotta. Myöskin Ferber on ehdottanut vain yhden vuoden määräaikaa. Joka tapauksessa tätä määräaikaa täytyy lyhentää, nyt se on viisi vuotta. To our rapporteur. Esittelijä saa vielä puheenvuoron, mutta me olemme nyt 30 minuuttia aikataulusta jäljessä. Meillä on 320 tarkistusta, joten työsarkaa riittää. Pitää pyrkiä kompromisseihin, pitää puhua yksittäisten tarkistusten laatioiden kanssa ja niin edelleen. Eli lyhyt puheenvuoro tässä vaiheessa ja sitten seuraava mietintö. Niin, puutu lainkaan näihin ensimmäisiin tarkistuksiin. Ne ovat itseltäni, eli ei mitään sanottavaa. Useat puhuivat sen puolesta, että olemme jo menossa hyvään suuntaan. Varmasti saamme hyvän kompromissin aikaan. En lähde nyt toistamaan enää asioita yleisesti, mutta kolme asiaa, jotka ovat jääneet huomiotta tai jotka itse jätin mainitsematta, mutta tulivat esiin. Ensinnäkin se, mitä Mitra sanoi kuusi kuukautta, täytyykö minun ilmoittaa kuusi kuukautta aikaisemmin ennen kuin muutan laitos. Tämä on asia, josta meidän täytyy vielä keskustella. Sitten suunnitelma, turvallisuus, vakuutusjärjestelmissä ja sitten syyt siihen, miksi esimerkiksi vaihtaa laitosta, mutta asioita, täytyy vielä käydä läpi. Ja sitten asiakkaat otettiin esiin, eli se valuutta, jolla asiakas maksaa. Jos tässä käytetään viittä työpäivää määrä aikana, niin silloin kyseessä tulisi olla euro. Jos tässä ei ole siis muita asioita, niin tämä ehkä onnistuu, mutta jos minun täytyy maksattaa maksu kolmannen valuutan kautta, niin silloin en pysty pitäytymään määräajoissa. Ja sitten kolmas, josta täytyy vielä keskustella, koskee kansallisten vakuutusjärjestelmien laajentamista tällaiseksi eurooppalaiseksi verkostoksi, jota me olemme täällä vaatineet. Kysymys kuuluu vain, kuinka pitkä, pitkälle olemme valmiita menemään, luodaanko tällainen eurooppalainen rahasto – kuten Sanchez siis Presedo pohtii, vai jätämmekö tämän kansallisten tahojen kontolle niin, että niitä tavallaan koordinoitaisiin, mutta ei mentäisi tämän pidemmälle. No tästä meidän täytyy vielä keskustella, mutta muuten kiitän kollegoita kommenteista ja laajasta tuesta, jota mietintö on saanut osakseni. osakseni. Kiitos. 9. toukokuuta äänestetään ja täysistuntoon heinäkuussa. Nopeasti etenemme seuraavaan mietintöön. Aiheena vakuutustakujärjestelmät. Mietintö luonnos 77 tarkistusta ja Skinö on esittelijä. First of all, if I can be... Aivan ensiksi puhun lyhyesti, mutta haluaisin silti kiittää kaikkia näistä tarkistuksista. Erityisesti kiitän varjoesittelijöitä. Jean-Paul varmasti puhuu omasta puolestaan ja monet muutkin. Hyvät uutiset on se, että puhuttuani varjoesittelijöille ja tarkistusten esittäjille, niin on hyviä syitä uskoa siihen, että pääsimme melko nopeasti kompromissitarkistukseen kriittisissä asioissa. Jos tätä ei ole jo sanottu, niin monet ihmisistä jotka ovat esittäneet yksittäisiä tarkistuksia, niin ovat esittäneet hyviä neuvoja, joten kuten jo sanoin, näyttää siltä, että varmastikin pääsemme todella hyvään oma mietintöön, ja sehän sitten on perustana keskustalle komission valkoisesta kirjasta, joka koskee tätä asiaa, ja parlamentti voi siis antaa kantansa tästä asiasta, ja toivomme, että komissio meitä kuuntelee suurista asioista puhuisin. Niitä on. Ensinnäkin ne täytyy mainita ex ante, ex post periaatteet, sitten luonnollisen henkilön määritelmä. Tästäkin on puhuttu melko paljon. Sitten tämä soveltamisala, puhutaanko vain henkivakuutuksista vai muistakin vakuutuksista. Ja sitten sitten haluaisin aloittaa, että vakuutusyhtiö ei mene pankin tavalla, samalla tavalla konkurssiin. Velko, velat jäävät, mutta ne ovat yleensä pitkäaikaisempia. Ja tämä on aika mielenkiintoista, kun vakuutusyhtiö on menossa konkurssiin, niin hallinnolliset kustannuksethan laskevat huomattavasti vakuutussalkkujen osalta – ja näin ollen siis vakuutusyhtiö ei mene konkurssiin. Ihmiset yleensä saavat maksunsa tähän asti ainakin suurimmat ongelmat, joita on nähty pankkialalla, on vältetty vakuutusalalla. Meidän pitäisi kuitenkin samalla tavalla harvioida, että pankkialan ja vakuutusalan välillä on suuria eroja ja näin ollen ratkaisujenkaan ei pitäisi olla samanlaisia ja tämä pitäisi estää. Yksi tärkeä periaate on kotivaltioperiaate. Solvenssi kakkoseen viitataan. Se on todella, todella merkittävä takujärjestelmä jo itsessään. Meidän pitäisi luoda yleinen lähestymistapa, jossa luodaan hieman ekstraa tähän kaikkeen ja kollegoiden täytyy tehdä työnsä rajat ylittävän toiminnan osalta. Kotivaltioperiaate liittyy siihen, että kotivaltio vastaa valvonnasta omien rajojensa välillä verrattuna esimerkiksi isäntävaltion valvojaan. Tämä on hyvin perustavanlaatuista ymmärtää, onko nähty riskejä, joita tällaisissa tilanteissa voisi esi- esiintyä. Sitten kuluttajan suojasta. Meidän täytyy ehdittomasti keskittyä siihen, että kuluttajat saavat sen lopulta, mitä vakuutuspapereissa mainitaan. Vakuutussopimus on laillisesti sitova paperi. Tämä eroaa hieman muista rahoituspalveluista. Kyseessä on oikeudellinen laillinen sopimus ja tietyn jos nyt ajatellaan vaikkapa Equital Life-yhtiötä yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja monet ihmiset kävivät valittamassa parlamentissa tuon yhtiön konkurssista. Ja yhdistyneessä kuningaskunnassa on myöskin lainsäädäntöprosessi käynnissä, oli käynnissä, jossa lopelta, lopulta oikeusasiamies puhui niiden puolesta, jotka täällä olivat olleet valittamassa. Oli tehty väärinkäytöksiä, petoksia ja vakuutuskirjoja ole käytetty väärin. Joten on asioita, jotka täytyy, joita täytyy katsoa kokonaisvaltaisesti niin, että luodaan kokonaispaketti eikä vaan erotella näitä asioita. Tärkeää on siis ajatella kuluttajia, mutta myöskin yhtiöitä. Meillä täytyy olla oikeanlainen tasapaino. Emme voi vaan reagoida samalla tavalla riippumatta aloista, vaan meidän täytyy kiinnittää huomiota erityisesti kuluttajiin. Monet ovat tehneet tarkistuksia henkivakuutuksista ja muista kuin henkivakuutuksista. Otan ne kyllä huomioon, mutta olipa sitten, jos on kyse muista kuin henkivakuutuksista, kuten kotivakuutuksista tai ajoneuvovakuutuksista, niin varmaankin kaikki ovat samaa mieltä siitä, että kuluttajat pitäisi ottaa tämän soveltamisalaan. Minä ymmärrän tämän ja haluaisin keskustella niiden kanssa, jotka ovat tehneet tarkistuksia ja siitä esimerkiksi riskin suhteellisuudesta. En puhu nyt enempää puheenjohtaja, puhun sitten lopussa. shadow. Kiitos. Emme ota varjoesittelijöiden puheenvuoroja, vaan listalta muut jäsenet, jotka haluavat osallistua keskusteluun. EPVstä Gozes. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Otmar Karas pahoittelee, että hän ei voi olla paikalla. Hän antoi minulle luottamustehtävän. Voin välittää hänen kantansa teille. Totta kai hän yhtyy kiitoksiin ja onnitteluihin esittelijälle hänen tekemästään työstä. Hän arvostaa sitä, että tehdään ero vakuutusmallien välillä. Tämä eriyttäminen huomioidaan myös korvausten täytäntöönpanossa. Hän on tyytyväinen siitä, että tämä teksti mahdollistaa sen, että eri yksityiskohdat määritellään, jotka toistaiseksi ovat olleet eh, hieman epäselviä. Täytyy huomioida myös komission valkoinen kirja eh, ja ei pidä laajentaa soveltamisalaa tässä vaiheessa vielä. Maksumääräaikojen harmonisointi täytyy toteuttaa niin, että huomioidaan tekniset seikat jotka ovat ominaisia vakuutusalalle. Usein tilanne on vaikeampi kuin pankkien tapauksessa. Voi olla, että täytyy kuulla tuomioistuinta tai asiantuntijoita. Näin ollen määräaika korvauksille on hyvin lyhyt ja tiukkaan säännelty. Sitten luonnolliset henkilöt ja sen määritteleminen. Tämä liittyy myös vakuutuslaitoksiin ja niiden määrittelyihin. Aiheesta on vielä keskusteltava suhteessa myös henkivakuutuksiin ja muihin kuin henkivakuutuksiin. Meillä on erilaisia vakuutustyyppejä, joissa täytyy huomioida erilaiset mallien mukanaan tuomat riskit. Aivan henkilökohtaisesti lisäisin, että vakuutustakuujärjestelmien täytyy tietysti olla viimesijainen korvauskeino. Olisi hyödyllistä muissa kuin henkivakuutuksissa aloittaa esimerkiksi rajat ylittävistä ulottuvuuksista ja näin ollen ajoneuvovakuutuksista. Kiitos. Thank you. I have Mr. Schmidt. Kiitos. Schmidt Aldesta. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Todella kunnioitan Peteriä ja hänen työtään. Hän osaa asiansa, mutta varmaankin hedelmällisiä keskusteluja voidaan silti käydä. Kaikki liittyy kuluttajan suojaamiseen, mutta kuten täälläkin Peter ja Kooses mainitsivat, niin on erilaisia järjestelmiä EU:ssa ja kaikilla EU-jäsenvaltioilla ei ole nykyään vakuutustakuujärjestelmiä, ainakaan äh, noin 20-27 on, ja nämä järjestelmät ovat hyvin erilaisia, tämä täytyy pitää mielessä. Sanoitte, että tämä kiinnostaa äh, vakuutusalaa. Kyllä, minä olen konsultoinut oman maani alan edustajia. Heillä on kysymyksiä, joitakin epäilyksiä. He miettivät, meneekö tämä liian pitkälle. Ja omasta puolestani sanon, että minä todella kannatan yhde, sääntöjen yhdenmukaistamista kaikkialla Euroopassa, mutta meidän pitäisi kuitenkin kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin. Vakuutusala sanoo, että kun puhutaan edellisistä valtuuksista, solvensi kakkosesta, niin tämä on olemassa ja se on täytäntöön pantu eri järjestelmät liittyvät toki kuluttajan suojaan. Mainitsitte myöskin konkurssit, se ei ole sama asia vakuutusalalla kuin pankkialalla. Kaikki toki tämän tiedämme. Meidän pitäisi kuitenkin kiinnittää huomiota huolenaiheisiin. Meidän pitäisi luoda järjestelmä, joka hyödyttäisi kuluttajaa mutta myöskin itse alaa. Ja minä olen tässä valiokunnassa useaan otteeseen sanonut, no jotkut ovat kritisoineet sitä, mutta näin asiat ovat, että meidän ei pitäisi antaa säädöksiä eri aloilla sillä tavalla, että markkinoiden toiminta estyy. Pitäisi myöskin kiinnittää huomiota kustannuksiin. Mehän tiedämme, että lopulta alalle koituvat kustannukset siirretään kuluttajien maksettavaksi. Näin ollen meidän pitäisi mielestäni olla vähän varovaisia ja tekin mainitsitte, ja minä olen tästä esittänyt tarkistusta, tarkistuksia liittyen direktiivin soveltamisalaan. Te puhuitte siitä, että henkivakuutus on sama asia kuin ottaisi kotivakuutuksen. Minä en kyllä pyri siihen, jos vakuutusyhtiö menee konkerssiin. Mainitaan komissionkin asiakirjassa, että niitä on vähän. Tällöin hän voi siirtää vakuutuksen yhdessä yössä toiseen yhtiöön. Mutta jos talo palaa sillä hetkellä, kun vakuutusyhtiö menee konkurssiin, niin silloin tulee ongelmia enpä tiedä, onko sitten järjestelmää tämän kattamiseksi. Joka tapauksessa haluaisin hyviä perusteita sille, miksi tämä pitäisi kattaa direktiivillä. Ehkä parempia argumentteja kuin ne, jotka itse mainitsin. Sitten rahoitusperiaatteesta. Siitä on keskusteltu myöskin korvaus, korvausjärjestelmien kohdalla keskustellaan, pitäisikö olla etukäteis- vai jälkikäteismaksuja, ex post, ex ante. Me joka tapauksessa tarvitsemme rahoitusta ja rahoitusperiaatteiden täytyy olla vakaat. Meidän täytyy siis luoda järjestelmä, jossa noudatetaan eräänlaista pahinta mahdollista skenaariota mutta järjestelmästä tulee hyvin kallis. On kuitenkin elintärkeää, mitä valiokunta tästä sanoo ja mitä komissio vastaa meidän kysymyksiimme. Mielestäni monet kysymykset, joita eri puolella Eurooppa on esitetty, koskevat näitä ehdotuksia. No, luullakseni tässä oli kaikki, mitä halusin sanoa. Meillä on, minulla on tarkistuksia. Te olette hyvin eh, kohteliaasti vastannut kahdenvälisesti aiempiin kysymyksiin ja varmastikin jatkamme avoimia keskusteluja muiden varjoesittelijöiden kanssa. En näe mitään ongelmaa tässä mietinnöstä ja siinä, mihin valiokunnan pitäisi pyrkiä. Kiitos. On behalf the Green Group. Vihreä ryhmän puheenvuoro. Well. Kiitos. Haluaisin puuttua muutaman seikkaan. Jos vakuutusyhtiö menee nurin, niin minusta ei ole kovinkaan loogista, että jos meillä on korvausjärjestelmä, niin osa kuluista katettaisiin kuluttajien maksuilla. Toki tähän liittyy moraalisia argumentteja, mutta tällä hetkellä, jos nyt tekee sopimuksen vakuutuslaitoksen kanssa, niin ei ole mitään mahdollisuutta arvioida sitä, menekö laitos konkurssiin 20 vuoden kuluttua. Näin ollen ei ole oikeudenmukaista panna kuluttajaa maksamaan – Toki viime kädessä kuluttajahan aina maksaa kulut, mutta joka tapauksessa meillä on vastuu siitä, että lisäkustannuksia ei aseteta vakuutusyhtiön asiakkaalle siinä tapauksessa, kun yhtiö on mennyt konkurssiin. Ei näin oikeudenmukaisesti kustannuksia voida jakaa. Peterin mietintöön olen tehnyt tämän suuntaisen tarkistuksen. Toinen seikka josta minulla on hyvin tiukat näkemykset, ex post, ex ante rahoitus. Kiitos Ulla siitä, että käymme hyvin hedelmällistä keskustelua tästä. Olemme keskustelleet myös kahdenvälisesti Peterin kanssa. Se, miksi me valitsimme eh, edellisessä mietinnössä ex ante rahoituksen. Sille oli hyvin vakaat perusteet ja samat argumentit pitävät paikkansa tässäkin yhteydessä. Totta kai on valvottava ja säänneltävä, säänneltävä niin, että voimme välttää, että tällaiset ongelmat ylipäätään syntyisivät. No, valvojat sitten sanovat, että ei meillä ole mahdollisuuksia arvioida vakuutuslaitosten riskimalleja ja laskelmia. Minä kyllä hermostun, jos katson, millaisia taitoja vakuutusalalla toimivilla henkilöillä on, ja toisaalta taas minkälainen kompetenssi on vasta nimitetyllä valvontaviranomaisella. Kenties tekin olette keskustelleet samojen tahojen kanssa. minä kyllä joudun toteamaan, että valvonta ei ole ikinä niin korkealla tasolla, että tällaiset riskit voidaan välttää. Mikä sitten on oikeudenmukaisempaa, ex ante vai ex post? Minusta tilanne on hyvin selkeä. Jos omaksumme ex ante ratkaisun, niin vakuuttaja, joka sitten myöhemmin aiheuttaa ongelmia, on joutunut olemaan mukana rahoituksessa. Jos oletamme, että suuret talousalueet euroalueella joutuisivat ongelmiin joukkovelkakirjan markkinoilla, tämä vaikuttaisi myös vakuutuslaitoksiin, vaikkakin ne olisivat hyvässä hallinnossa. Jos meillä olisi ex post-rahoitus, niin sehän vain vahvistaisi suhdanteita ja, ja suhdanteet heikentyisivät entisestään. Jos on asymmetrisiä shokkeja markkinoilla – talousalueella, niin äh, nimenomaan tämä puolustaa sitä, että turvautuisimme ex ante ratkaisuun. Jos me toteutamme tätä lähestymistapaa pankkisektorilla, niin miksi tilanne olisi niin kovin paljon erilainen vakuutusalalla? Ja viimeinen kommentti liittyy kotivaltioon ja isäntävaltioon ja valvontaan. Tässä täytyy olla hyvin selkeä. Yhtenäismarkkinoilla. Jos me haluamme enemmän rajat ylittäviä sopimuksia jatkossa. Ja tätähän me haluamme, että kuluttajilla olisi valinnanvaraa. Jos me haluamme tätä, niin meillä on oltava samanlaiset, samanlaiset standardit kautta Euroopan. Meillä on myös toissijaisuusargumentteja. Peter, sinä nostat ne vahvasti esille mietinnössä. Jos meillä on hyvin matalalla tasolla yhteisiä standardeja, niin samanaikaisesti ei voida no- toteuttaa kotivaltioperiaatetta. Jos meillä on tiukat yhteiset standardit, niin silloin voi olla kotivaltioperiaate. Tai sitten meillä on matalan tason standardit ja yhteinen harmonisaatio. Ja silloin kotivaltion täytyy olla valvojana. Nämä eivät täysin sovi yhteen keskenään. Minä kannatan sitä, että meillä on vankka, vahva yhteisten standardien lähestymistapa. Ne voivat olla kansallisesti toki korkeampia, mutta yhtenäismarkkinoilla on oltava yhteiset vahvat standardit. Ja sitten voidaan keskustella kotivaltioperiaatteesta. Mutta jos yhdistetään kotivaltioperiaate matalin standardeihin, niin siitä kyllä syntyy ongelma. Vielä aivan viimeinen kommentti Vakuutusala ei ole kuin pankkiala, mutta kyllä kriisien oloissa samantapaisia virheitä on tehty. Vakuutuslaitosten asiakkaat saavat pienempiä eläkkeitä sen takia, että on investoitu sellaisiin tuotteisiin, jotka eivät ole sitten tuottaneetkaan niin paljon kuin oletusarvo oli. Eli riskiprofiilit oli alun perin laadittu väärin. Tästähän on keskusteltu eurokriisin yhteydessä pitkälti. Monet vakuuttajat ovat myös hyötyneet pankkien pelastusoperaatioista. Näin ollen ei voida sanoa, että vakuutusala olisi jäänyt kriisiltä suojaan ja niiltä virheiltä suojaan, joita pankkisektorilla on tehty. Varmasti Peter löydämme sanamuodossa jonkinlaisen oikeudenmukaisen ratkaisun myös vakuutusalan kannalta, mutta joka ei sitten anna ymmärtää niin, että virheitä ei olisi kriisin aikaan tehty. Lyli? Oui, madame la présidente. Euh, moi, je voudrais... Hyvä puheenjohtaja. Haluaisin palata esittämiini tarkistuksiin lyhyesti. Jotkut olen niistä allekirjoittanut yhdessä varjoesittelijämme Karasin kanssa. Koses kuitenkin täällä hänen puolestaan jo esitti nuo ehdotukset, enkä halua palata niihin yksityiskohtaisesti. Kuitenkin soveltamisalaa pitäisi mielestäni rajoittaa niin, että se koskee vain luonnollisia henkilöitä. Jos se koskisi oikeushenkilöitäkin, niin se olisi liian monimutkaista. Lisäksi olen ehdottanut korvausten enimmäissummaa niin, että enimmäissumma on menetetty summa. Lisäksi mielestäni pitäisi, ka, pitäisi suhtautua henkivakuutukseen eräänlaisena sijoituksena, niin kuin muutkin sijoitukset. Näinhän monissa jäsenvaltioissa onkin jo. Ja pitäisi olla vaikkapa 10 000 euron enimmäiskorvausraja. Jos ei ole mitään ylira- ylärajaa, niin voi tulla riski, voi tulla järjestelmäriskejä. Ja haluaisin, että esittelijä huomioi tämän kommenttini. Se ei ole aivan turha. Kiitos. Äh, Kiitoksia. Aivan lyhyesti. Ensinnäkin uskon, että tällä mietinnöllä täytetään merkittävä porsaan reikä. Kulle sanoi, että meillä on tällä hetkellä 20 järjestelmää tai melkein 30 eri järjestelmää, jos katsotaan koko Eurooppaa, niin tällä ainakin voitaisiin nyt yhtenäistä asioita aika lailla. Siitä en ole yhtä mieltä, mitä Peter sanoi, että ex ante olisi tällainen lisä mahdollisuus. Meidän tulisi tässä mielestäni sopia ainoastaan yhdestä lähestymistavasta ja pitäisin parempana tätä ex antea, enkä suhtaudu yhtä positiivisesti vakuutusalaan kuin äh, Ole Schmidt. Minulla on hiljattaisia kokemuksia. Minun asuntooni Brysselissä murtauduttiin. Ja koska minulla ei siellä ollut rahaa eikä koruja, niin mitään sellaista otettu sieltä kommentti ulkopuolelta. Joka tapauksessa ulkoovi piti vaihtaa, mutta silti vakuutusyhtiö ajatteli, että se pitä, pitäisi maksaa ainoastaan puolet minulle koituneista kustannuksista tällaisena könttäsummana. Ei se nyt käy. Eli tämä on vahinkojen hallinta kysymys, johon täytyy puuttua. Meidän täytyy vaatia sitä, mitä kuluttajan näkökulmasta voidaan vaatia. Siis äh, vakuutusyhtiöt eivät välttämättä mene konkurssiin mitenkään nopeasti. Esimerkiksi Mannheimin yhtiö on tästä esimerkki. Kukaan ei tässä menettänyt, mutta esimerkiksi Equitable Life-tapauksessa – saksalais- ja irlantilaisasiakkaat eivät edelleenkään ole saaneet rahojaan takaisin. Yhteenvedonomaisesti sanoisin, että pyrkikäämme tässä saamaan mahdollisimman yhtenäisiä mahdollisuuksia koko Euroopalle, ei niin, että jokainen maa toimisi tässä kukin tahollaan, koska näin emme saa tasapainoisia toimintamahdollisuuksia kaikille. Ja sitten Tämä ero henkivakuutuksen ja muiden vakuutusten välillä tuli tässä jo usein esiin. Se on aivan itsestään selvä. Sitten tämä host ja home supervisor, eli koti, jäsenvaltio ja oleskelu no, ja niiden valvonta on sanottu, että tämä valvonta ei ole toiminut, mutta turha tässäkään on olettaa, että tämä kysymys tässä nyt ratkaisi automaattisesti. I'm going to give the floor back. Kiitos ja sitten esittelijä voi vielä kommentoida lyhyesti. Kiitos. Kiitos kaikille. Nämä olivat erittäin hyödyllisiä kommentteja ja voin nähdä, että vaikkakin keskustelua on käyty, niin kyllä kompromissiin on mahdollista päästä. Tehän siellä istutte vierekkäin, niin voitte varmaan ne sopia näistä asioista. Tämä on eräänlainen julkilausuma, miten me perustelemme näitä asioita komission edessä, kun komissio, meillä on siis mahdollisuus tässä näitä kommentteja esittää. Ja minä toivon, että kaikki ovat kuunnelleet tätä. Ensinnäkin Jean-Paulille toivotan parasta Otmarille. Hän on hyvin kiireinen, ei edes ehdi vastaamaan puhelimeen, mutta kyllä me pysymme tästä asiasta yhteyksissä. Hänen esityksensä ovat todella olennaisia. No se, mitä sanoin ajoneuvoista, ajoneuvovakuutus, sairausvakuutus, henkivakuutus. Tässä voitaisiin jatkaa listaa vaikka kuinka pitkälle. Meillä on vapaa liikkuvuus, työntekijöiden ja ihmisten vapaa liikkuvuus eu ja minne tahansa meneekin, niin vakuutuksilla on melko tärkeä rooli ihmisten elämässä. Ja pitäisi siis eh, tietynlainen takuujärjestelmä erilaisille sopimuksille luoda ja eri tavalla kuin va- pankkialalla, niin vakuutusalalla sopimuksia on todella noudatettava. Kiitos Jean-Paulille. Sitten Ulle, sinä haluat konkreettisia syitä, miksi henki, muut kuin henkivakuutukset pitäisi ottaa mukaan. No varmasti voimme tästä keskustella mielestäni ei, tämä ei olisi tyhmää, vaan se olisi todella vaarallista, eli minun mielestäni tällä hetkellä ei muita kuin henkivakuutus oteta tähän mukaan. On erilaiset laskutavat eri vakuutusten välillä ja meidän täytyy suhtautua tähän älykkäästi. Ehkäpä kompromississa on kuitenkin tilaa sille, että otetaan suhteellisuusasiat huomioon. mutta tällä hetkellä jättäisin muut kuin henkivakuutuksen ulkopuolelle, mutta ehkäpä tästä täytyy vielä keskustella. Ja sitten se, miten ihmiset voivat ostaa vakuutuksia. Mitä enemmän vakuutuksia on, niin yleisesti, yleisesti niitä myös ostetaan. Jos vaikka oma talo palaa tai jos naapurin talo palaa, kyseessä on ehkä järjestelmäriski, se on katastrofi, tai ainakin no, voisi olla järjestelmäriski. No, joka tapauksessa voi olla, että kuluttajat joutuvat lopuksi maksamaan, ja meidän täytyy olla tästä tietoisia ei saa millään tavalla vaarantaa kuluttajan suojaa. Täytyy suhteellisesti vaikutukset huomioida ja täällä on siitä puhuttukin. Vakuutusyhtiöt ovat kykeneväisiä tekemään, mitä niiden täytyy tehdä. Sitten Svenille isän, kotivaltioasia, isäntävaltioasia ehdotettiin, että e, Equitable Life e, yhtiön kohdalla kotivaltio, isäntävaltio valvonta-asiassa epäonnistuttiin. Silloinhan yhdistynyt kuningaskunta oli sekä kotivaltio että isäntävaltio, mutta sitten Saksassa oli vakuutuksia. Ja nyt näitä ongelmia onkin tässä ratkaistu. On hyvin tärkeää palata taaksepäin, katsoa tätä tapausta ja puhua. Eli tämä kotivaltio, isäntävaltio, valvonta, kehys se täytyy ratkaista Aikaisemmin se ei ollut riittävän hyvä esimerkiksi Equitable Life-tilanteessa, mutta nyt me olemme tätä sääntelyprosessia parantaneet ja nyt on kollegioita, voidaan paremmin soveltaa lakia ja meidän täytyy aina vain katsoa, mitä aiemmin on tapahtunut, mutta ei saa lisätä sen enempää. Olen kyllä valmis keskustelemaan tästä mutta meidän pitää katsoa tason yksi asiakirjaa. Meidän täytyy jollain tavalla saada eri asiat ratkaistua. Ei saa lähteä. Siis minä viittaan siihen, että vähimmäistason sääntelyä edistetään. On tietyt minimistandardit, ja meidän täytyy miettiä sitä, että jos joissakin jäsenvaltioissa sallitaan suojelujärjestelmien eh, parantaminen ja niin edelleen. Meidän täytyy katsoa, että eh, voidaanko silloin eh, saavuttaa maksimitason yhdenmukaistaminen vai ei. Tästä voidaan vetää hyvin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Esimerkiksi Markkinoilla pankissa pääoma on rahaa, mutta vakuutuksissa se ei ole. Eli rajat ylissä tapauksissa se ei ole ehkä kor- takaisin maksettavissa ja sillä voi olla suoria vaikutuksia, kun tietyt takuut ovat jo voimassa joissakin toisessa paikassa. Eli täytyy katsoa, mitä tapahtuu esimerkiksi Ruotsissa. Tässä on paljon pohdittavaa. Sitten ylärajat, kynnykset. Minä käsittele näitä asioita, mitä sinä otit esille. Äläkä katso minua tuolla tavalla. Kyllä me palaamme näihin. Minusta vaikuttaa siltä, että jos kaikki voisivat suhtautua tähän kokonaisvaltaisesti ja ottaa huomioon sen, mitä muissa mietinnöissä on tehty, niin voimme parhaiten vastata näihin komissionkin asettamiin haasteisiin. Minä tuen ex ante periaatetta. Jos jossain maassa veronmaksajat ovat vaarassa, niin teollis, alan pitäisi velät maksaa. Meidän pitää sanoa, että ex ante on ainut keino. Ehkä suhteellisesta pienemmästä riskistä voidaan puhua, mutta jonkinlainen järjestelmä täytyy olla. Pitää myös kiinnittää huomiota vääristymiin, mutta kuitenkin erityisesti kuluttajiin. Uskon, että saamme haluamamme kompromissin. En kai nyt jotenkin närkästyttänyt teitä. Kiitos. Thank you. Well, I think we had a, a... Kiitos. Hyvä syvällinen keskustelu tästä aiheesta. Ja myös esittelijän vastaukset olivat syvällisiä. 24. toukokuuta äänestetään. Ja täysistuntoon todennäköisesti kesäkuun kakkosessa. Ennen kuin menemme seuraavaan mietintöön, meidän pitäisi vielä kuunnella komission kommentteja talletusten vakuusjärjestelmistä. En tietenkään halua evätä mahdollisuutta kommentoida lyhyesti. Toki tämän täytyy olla lyhyt, me olemme aikataulusta jäljestä. Jos aiotte ylistää valiokunnan työtä erityisesti, niin se on aina tervetullutta. Uh, Kiitos puheenjohtaja jos sallitte, niin kommentoi sekä talletusten vakuusjärjestelmiä että vakuutustakuujärjestelmiä. Kiitoksia äh, edustaja Skinner kommenteista. Arvostin kovasti sitä, että ihmisten vapaata liikkuvuutta arvostettaisiin myös vakuutuslaitosten taholta. Tämä on tietenkin ajatustappaamme mukaista. Valkoisen kirjan henki on nimenomaan tämä. Kaikkien sidosryhmien asianosaisten näkemys huomioidaan. Haluan vakuuttaa teille, että me kuuntelemme hyvin tarkkaan sitä, mitä te ehdotatte. Suhteellisuus on ydinkäsite, se on aivan selvää. Me katsomme henkivakuutus, muut kuin henkivakuutuskysymyksiä ja sitten pankkiala ja muut kuin pankit. Muutama seikka on sellai, ovat sellaisia, joissa täytyy olla selvillä vesillä. Ex ante on yksi näistä. Ex anteessa voi olla jonkinlaista joustavuutta, kenties sen suhteen, mihin sijoitukset menevät. Mutta jos ex ante periaatetta sinällään lähdetään kyseenalaistamaan, niin se voidaan nähdä sellaisena, että hyökätään itse asiaa vastaan. Tarkoitus on tietenkin toimia niin, että järjestelmää ei epävakautettaisi, vaan vahvistettaisiin sitä ja vakautettaisiin sitä. Pidämme tervetulleena kommenttianne ja varmasti perehdymme tähän suhteellisuuskysymykseen. Sanoin jo aiemminkin Peter Simonille sitä, että arvostamme kovasti hänen mietintöään. Muutama kommentti kuitenkin. Monet jäsenet nostivat esille kriisinhallinnan, Baselin meidän täytyy varmistaa se, että pankeilla on pääomia niin, että toivottavasti Ferreiran ja Garcia Margajon kanssa tekemämme työ tuottaa hyvin kriisinhallintaa, hyvän kriisinhallintajärjestelmän. Kaikki tämä on oikein hyvä. Ja tästä syystä meillä on tämä 1,5 prosentin kattavuus. 1,5 prosenttia on riittävän hyvä. Toiseksi monen kertaan olen kuullut sen virheellisen kommentin, että komission ehdotus pitää pelkästään tätä paybox-toimintoa järkevänä. Tämä ei pidä paikkansa. Meillä oli komission ehdotuksessa paljon muutakin Siinä katsottiin, että jäsenvaltiot voisivat mennä pidemmälle kuin toimia pelkästään maksattajana. Monet ovat ymmärtäneet tämän toisin. Me olemme jopa esittäneet selkeyttäviä kommentteja kuukausi sitten. Teimme hyvin selväksi sen, että jäsenvaltioiden pitäisi ja ne voisivat mennä pidemmälle ja ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin. Näissä asioissa me olemme esittelijän kanssa täysin samoilla linjoilla ex ante, ex post, tästä jo totesin emme me halua lähteä suhdanteita vahvistaviin toimiin. Tämä on varmasti selkein keino toimia suhdanteiden vastaisesti. Sitten kannustimet järjestelmässä. Jos olisi viisi päivää tai 20 päivää, niin, niin tietysti on selvää, mikä ratkaisu valittaisiin alalla. Monet ovat sanoneet, että viisi päivää ei ole ongelma. Jos jotkut pankit voivat toimia viidessä päivässä, niin oikein hyvä. Sitten riskit, riskipohja, jos tätä halutaan laajentaa, kaksi ja puoli kertainen eriyttäminen, te haluatte mennä pidemmälle. Täytyy kuitenkin muistaa, että kyse ei ole mistään päivittäisestä valvontavälineestä, vaan vuosittaisesta tapahtumasta. Kyse ei ole siitä, että riskipitoinen toiminta olisi jotenkin vähemmän riskaabelia tämän ansiosta. Toki sitä voidaan laajentaa, mutta ei pidä ajatella, että ihmeitä voitaisiin tätä kautta saada aikaan. Sitten valuutta, jolla maksut suoritetaan olette arvioineet vaihtoehtoja hyvin. Puheenjohtaja totesi, että kuluttajat, luonnollisesti kuluttajat ovat tehneet sijoituksen yhdessä valuutassa ja saavat toisessa valuutassa takaisinmaksun, niin tästä kuluttaja kärsii sitten riskistä. Meillä on tiettyjä valuuttoja, jotka ovat kierrossa. Voi olla, että valuutan vaihto kestää viisi minuuttia vaikkapa. Eli tässä täytyy punnita eri vaihtoehtojen järkevyyttä ja ketä viime kädessä halutaan suojella, onko se kuluttaja vai joku muu. Olen tyytyväinen tuesta, jota ilmaistiin uudelle järjestelmälle. Tiettyjä lausuntoja on esitetty tähän suuntaan, se on hyvä. Komissio pitää niitä tervetulleena. Olen pahoillani siitä, että keskinäinen lainausehdotus, joka oli ensimmäinen askel tähän suuntaan, ei ole mukana tässä. Kiitos puheenjohtaja. Thank you for those comments and I'm sure they... Kiitos näistä kommenteista. Ne varmasti huomioidaan. Haluan nopeasti siirtyä päivän kahteen viimeisen esityslistan kohtaan. Kollegat, me emme ole vielä tarkistusvaiheessa, joten ehdotan, että antaisimme lisää aikaa esittelijälle. Meillä on varjo, esittelijätkin paikalla. Sitten kun päästään tarkistusvaiheeseen, niin käydään laajempi keskustelu. Nyt kuitenkin edustaja Höökmark ja maailmantalouden hallinto. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Um, thanks for that. I have presented my report. Kiitos puheenjohtaja. Olen esitellyt mietintö luonnokseni ja olen jo kuullut äh, moninaisia kannanottoja kun Standard Poor's uudelleen arvioi Yhdysvaltojen velkatilannetta, niin, niin tämäkin on merkki siitä, kuinka riippuvaisia me olemme toinen toisistamme maailmantaloudessa. Se, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa, vaikuttaa maailmantalouden kehitykseen. Tämä on aivan varmaa. Se, miten Yhdysvallat suhtautuu omaan alijäämäänsä, on tärkeää myös meidän kannaltamme. Me keskustelemme myös Kiinan valuuttapolitiikasta ja sekin on tärkeää meidän kannaltamme. Tarvitaan maailmantalouden hallintoa. Meidän täytyy pyrkiä realistisiin tavoitteisiin keinoilla, jotka ovat järkeviä, toimivia. Se, miksi me tästä keskustelemme, on se, että meillä on tarvetta uudenlaisille rakenteille, jotka ovat olleet vallassa äh, toisen maailmansodan jälkeisestä kaudesta. Globaalit rakenteet tarvitsevat uudistusta ja samanaikaisesti meillä on myös toivoa siitä, että jos saadaan uutta maailmantalouden hallintoa, niin se jotenkin yhtäkkiä ratkaisisi kaikki ongelmat. Eihän näin ole. On tärkeää muistaa, että osa ongelmista juontavat juurensa hyvin suuriin maailmanlaajuisiin muutoksiin jotka usein ovat hyvin tervetulleita. Viimeisten 20-30 vuoden aikana maailmantalous on kehittynyt äärimmäisen nopeasti. Miljardi ihmistä elää suhteellisessa vauraudessa, eli aikaisemmin ja tällä hetkellä heitä on jo neljä miljardia. Me puhumme maailmanlaajuisesta epätasapainotilanteista. Ne ovat paljolti etelässä ja ne ovat vanhojen talouksien puutteiden seurausta. Mietinnössäni korostan sitä, että monet ongelmat riippuvat pitkälti rakenteellisista puutoksista ja ongelmista sellaisissa talouksissa, jotka ovat tottuneet olemaan valtatalouksia maailmanlaajuisesti. Meidän luonnollisesti täytyy keskustella alijäämistä, vajeista ja myös rahapolitiikasta. Yksi ongelmistamme tällä hetkellä, kun keskustelemme valuutoista, on se, että tietyt taloudet, pääasiassa Yhdysvallat, eh, omaa puutteellisen rahapolitiikan. Meillä on nousevia talouksia, siellä vaaditaan toisenlaisia toimia, mutta on havaittavissa myös protektionismia. Sitten meillä on G20. Erityisesti kriisin alkuvaiheessa sillä oli keskeinen rooli Sitä kautta maailmanlaajuinen yhteisö joutui kohtaamaan vakavia ongelmia, jotka vaativat kiireellisiä toimia. Piti päästä myös sopimukseen siitä, että talouksien ei pitäisi antaa periksi protektionismille. Kriisin alussa tämä olikin varsin toimiva, tehokas ratkaisu. Tehtiin tiettyjä päätöksiä, joilla oli merkitystä ongelmana on kuitenkin se, että monet näistä päätöksistä eivät oikeastaan tule täytäntöönpannuiksi käytännössä. Vakautta puuttuu globaalista rakenteesta. Tästä syystä mietinnössäni korostetaan sitä, kuinka tärkeä G20 on maailmanlaajuisen konsensuksen luomisessa. Meillä on VTO ja IMF, muut maailmanlaajuiset toimijat, joiden pitäisi olla talouden hallinnon ytimessä. G20 hän liittyy pitkälti vakauteen ja institutionaalisiin rakenteisiin, muun muassa IMFssä. kun me yritämme edetä ja keskustella siitä, minkälainen maailmantalouden hallinnon pitäisi olla, niin täytyy puuttua valvontaan, rahapolitiikkaan, valuuttapolitiikkaan. Pitää myös keskustella rakenteellisista vajeista, joilla on vaikutuksia muihin talouksiin, ja siitä, miten rahoitusvakaudessa päästään yksimielisyyteen. IMFn pitäisi olla enemmän ytimessä. Sehän on, on tilivelvollinen, se on universaali, vaikkakin GMF, vaikkakin IMF G20 on keskeinen toimija tällä alalla kuitenkin meidän pitäisi yhä enemmän keskustella siitä, että IMF saataisiin yhä enemmän maailman talouden hallinnon täytäntöönpanon ytimeen. Kiitos. Um, I have on behalf of the S&D group. S&D-ryhmän puheenvuoro. Thank you. Um... Kiitos. Haluaisin kiinnittää Högmarkia siitä, että meillä on mielestäni nyt hyvä perusasiakirja, jos, johon voimme lisätä asioita ja johon voimme työmme perustaa. Ainakin ydin ja tavoitteet ovat mukana. Mutta meidän pitää miettiä, mitä me todella haluamme tältä oma mietinnöltä. Ensinnäkin meidän täytyy vahvistaa ulkoista edustusta talousasioissa, mitä tulee EU-hun. Meidän täytyy puhua yhdellä äänellä. Menneisyydessä jotkut jäsenvaltiot ovat puhuneet hyvin suurella äänellä yksikseen. He, he, niillä on ollut hyvä edustus mutta me tarvitsemme tähän nyt EU-ääntä. EU pitäisi ottaa johtava asema kokonaisuutena, ei vain jäsenvaltioiden tasolla, juuri maailmanlaajuisesti. Nyt G20 on laajentunut hyvin viime aikoina, mutta kuten Högmarkin sanoi, niin meidän pitää miettiä näitä Jollain tavalla se pitäisi ehkä institutionalisoida. Me tarvitsemme sitä, me tarvitsemme kriittistä arviointa, edustaako se paremmin vahvoja vai heikkoja, edustetaanko niitä tasavertaisesti ja kenen etuja foorumilla puolustetaan. Talousnäkymät ovat muuttuneet, Kiintia, Kiina ja Intia ovat tulossa vahvasti mukaan ja asiat eivät ole yhtä yksinkertaisia kuin aikaisemmin. Jos ajatellaan Bretton Woodsia, siinä oli yhdistynyt kuningaskunta, muut vahvat maat ja se mitä ne sanoivat, niin se oli konsensus 95, mutta nyt ei näin yksinkertaisia asiat enää ole. Ja siksi meidän täytyy vahvistaa ja katsoa, miksi kansainvälinen valuuttajärjestö VTO ovat, voivat säilyttää riippumattomuutensa. Niiden pitäisi heijastaa reaalipolitiikkaa. Ja kansalliset edustukset, onko tasapaino löydetty sitten dollariin liittyvät kysymykset, pitäisikö käyttää valuutta, reservivaluuttoina näitä perinteisiä valuuttoja, mitä kansainvälistä valuuttaa käytetään. Useimmiten käytämme dollaria. Ja sitten näiden rakenteiden epätasapaino, sehän on vaikeaa. Me näemme tämän euroalueellakin. Emme pysty puuttumaan tähän. Me tiedämme, että se on ongelma, mutta sitä täytyy maailmanlaajuisesti toistaa. Sitten rahoitusalan sääntely. Rahoitusala on kansainvälinen, mutta sääntely ei vielä ole. Tässä pitää katsoa erityisesti Atlantin toiselle puolelle. Pitää olla tietyt standardit, ja meidän täytyy tarkastella esity, esi, rahoitusalan sääntelyä sekä Yhdysvalloissa että EU:ssa ja katsoa, onko niihin liittyviä ongelmia, onko niissä liikaa ristiriitoja. Tämä asia tuli todella oikeaan aikaan käsittelyyn. Tämä on hyvin tärkeä asia. Täytyy kuitenkin myöntää se, että joidenkin mielestä kyse on vain akateemisesta asiasta, joka kestää vuosikaudet, mutta mielestäni nyt on aika toimia. Jos emme toimi, niin korostamme vain kansallisia ongelmia ja asioita, mutta me tiedämme, että tämä talouskriisi, taloustsunami vaikuttaa tasapainoon maailmanlaajuisesti. Ja näin ollen tämä mietintö on tärkeä ja odotan suuresti yhteistyötä ja esitän tarkistuksia. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, just three points. Uh, Kiitoksia. Vain kolme seikkaa. Gunnarhan puhui jo siitä, että kriisit toi esille puutteet ja myös kompetenssissa olevat puutteet ja nosti esille epäviralliset foorumit G20 ja niin edelleen. Toki G20 ja muut ovat tärkeitä, koska ne ovat hyvin käytännönläheisiä ja realistisia – ja ne huomioivat myös ne tahot, jotka, joiden pitäisi olla mukana järjestelyissä. Niiden pitäisi olla myös avoimia ja tilivelvollisia. Näin ei kuitenkaan ole. Meidän pitää perehtyä näihin instituutioihin ja katsoa, miten niitä voitaisiin parantaa nimenomaan avoimuuden ja tilivelvollisuuden näkökulmasta. Toinen kommentti on se, että tämä perusrakenne, jota Gunnar ehdottaa, maailman talouden hallintoon. Meillähän on epätasapainoa ja tämä on äärimmäisen tärkeää. Minusta me tarvitsemme maailman talouden hallintoa, koska markkinoillakin tarvitaan sääntöjä. Tämä institutionaalinen systeeminen aspekti on äärimmäisen tärkeä, joka on otettava huomioon, kun me suunnittelemme hallintoa maailmanlaajuisille markkinoille, myös rahoitusmarkkinoille tarvitaan tietty rakenne. Muutoksia tapahtuu hyvin paljon maailmanlaajuisilla rahamarkkinoilla, rahajärjestelmissä. Nyt näyttää siltä, että syntyy yhä moninapaisempi järjestelmä. Minusta Tätä tilaisuutta pitäisi käyttää hyväksi niin, että Euroopan unioni voisi tuoda esille omat preferenssinsä nimenomaan maailmantalouden hallinnan suhteen. Comment, I, I can... No- Ihan vain lyhyt kommentti. On pakko olla samaa mieltä, mitä Gunnar Danutte ja muut kollegat aikaisemmin ovat jo sanoneet. Mielestäni, kun G20 aloitti niin se aloitti tehokkaasti ja hyvin ja toiveet oli korkealla. Odotukset olivat korkealla, mutta nyt näistä odotuksista ollaan luopumassa, koska monien silmissä kriisi ei ole ohi, mutta ei niin akuuttikaan. Kansalliset aj- ajatukset ja asiat ovat taas etusijalla. Ja pitäisi olla ehkä jonkinlainen muodollinen tapa G20 ryhmän uudelleenorganisoimiseksi. Nehän eivät voi päättää äm, sitovista, laillisesti sitovista asioista. On vain tiet- keskusteluja ja epävirallisia päätöksiä, mutta ne eivät ole oikeudellisesti sitovia. Myös muut komiteat ovat ovat tätä korostaneet, kun me olemme tekemässä mietintöä voitaisiinko ottaa Gunnar muita keskusteluihin, jotta lopullisessa mietinnössä lähetettäisiin sama viesti. Ei pitäisi olla Euroopan parlamentista, ei pitäisi lähettää eri viestejä, kun on kyse samasta asiasta. The floor back now to the... Kiitos. Nyt esittelijä saa vielä puheenvuoron. Lopetetaan tämä keskustelu. Thank you very much, um, and, um... Kiitos. Hyvin viisaita ja konkreettisia pohdintoja kollegoilta. Sanon vain kaksi seikkaa. Minusta on tärkeää, että saamme määritellyksi prosessin, jota kautta Euroopan unionilla voi olla yksi ääni maailmanlaajuisesti. Suurin talous maailmanlaajuisesti ei ole Kiina tai Yhdysvallat, vaan Euroopan unioni. Valitettavasti se on kuitenkin puute. Me emme voi käyttää tätä hyödyksi maailmanlaajuisesti. Globaalisti tarkasteltuna meidän on varmistettava se, että meillä on oma vaikutusvaltamme ja se täytyy turvata kun puhutaan siitä, että G20 jotenkin saatetaan tilivelvolliseksi ja avoimemmaksi ja muodollisemmaksi, niin entäpä sitten IMF? Sehän lähenee yhä lähemmäksi IMF. Se on universaali toimija. Aivan niin. Se on kattava, kaikki taloudet kattava instituutio. Olen kaikkien kanssa samaa mieltä siitä, mitä G20 on sanottu. Sillä on ollut tärkeä rooli, mutta sen suositukset eivät ole sitovia ja tähän on myös muitakin syitä. Ei pidä unohtaa sitä, että G20 voi typistyä G5 taikka yhtäkkiä se voikin olla G25, koska johtavilla hallituksilla on valtuudet kutsua vähän niin kuin ketä huvittaa. Hyvin sattumavaraisia nämä kutsut ovat olleet. Me emme voi luottaa siihen, että olisi avoimesti toimiva virallinen instituutio, joka toimii sille kuuluvalla tavalla. Meidän täytyy keskittyä siihen, mitä maailmanhallinnossa on, maailmantalouden hallinnossa on kaikista tärkeintä saavuttaa. Rahoitusmarkkinat, yhteinen lähestymistapa siihen, miten voimme valvoa rakenteellisia vajeita, rahapolitiikkaa ja valuuttoja. Tietysti kaikki tähän voidaan lisätä, mutta mitä enemmän lisäämme asioita, niin sitä pienemmät mahdollisuudet on päästä eh, ratkaisuihin, jotka ovat konkreettisia ja toteutettavissa olevia. Meidän täytyy olla hyvin keskittyneitä tässä prosessissa. Kaikki kommentit ovat tämän tavoitteen mukaisia. Meidän on oltava realistisia. Muutoin meillä ei ole sitä vaikutusta, johon me pyrimme. Mitä vastuullisempi, mitä sitovampia, avoimempia me haluaisimme järjestelmän olevan, niin tämä on nimenomaan meidän ajattelutapamme, mitä kohti etenemme. Kiitos kollegat. Muistutan, että tarkistusten määräaika on 10. toukokuuta kello 10 ja sitten 14. kesäkuuta käsittelemme keskustelussa tarkistuksia. Nyt viimeinen keskustelu tänään. Essaihin mietintö euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistaminen ja asetuksen muuttaminen. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. I try to be brief in my Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Aika on rajallinen kuin tiedämme. SEPA on äh, yhtenäinen euromaksualue Euroopassa ja sitä on erityisesti tuettu parlamentissa, komissiossa sekä Euroopan keskuspankissa. 2008 äh, SEPA-tilisiirrot otettiin käyttöön käyttöön joulukuussa 2009 myös sepasuora veloitukset, mutta siirto uusiin järjestelmiin on ollut hyvin hidasta. Lokakuussa 2010 kaksi vuotta sepattiilisiirtoihin siirtymistä vain 9,3 prosenttia oli siirtynyt ja sdd suoraveloitusten kohdalla se oli vielä pienempi luku. eli lainsäädäntöä tarvitaan. Kahdessa päätöslauselmassaan maaliskuussa 2009 ja maaliskuussa 2010 on kehottanut luomaan selkeän järjestelmän ennen 2012 joulukuun loppuun mennessä. Pitää olla siis sitova määräaika. Mutta minä ehdotan tähän sillä tavalla aikaa, tiukkaa aikaa, että se on kaikille tasapuolinen, myös ne, jotka ovat nopeasti siirtyneet. Ja sitten suuret maksut ja muut asiat, ne ovat ristiriitaisia – joitakin sano, sanasia niistä kustakin. Ensinnäkin määräajat. Minä ehdotan, että pitäisi olla vain yksi määräaika jotta siirto olisi helpompaa ja nopeampaa, ja sen pitäisi olla kaksi vuotta asetuksen voimaantulosta, jotta kaikilla on mahdollista siirtyä tähän uuteen järjestelmään. Myös niissä jäsenvaltioissa, joissa siirtyminen on ollut hyvin hidasta, sillä tavalla voidaan myös tehdä tästä yksinkertaisempaa kuluttajille tiedottamisen kannalta. Se olisi myöskin tehokkaampaa. Sitten säädösvallan siirron nojalla annetuista säädöksistä, delegoiduista säädöksistä. Komissiolla pitää olla delegoitua toimivaltaa teknisten vaatimusten suhteen, mutta vain teknisten vaatimusten suhteen. Näin ollen poistin monia vaatimuksia, jotka liitteestä asetukseen sillä tavalla rajoitetaan delegeitujen säädösten ulottuvuutta. Tämä noudattaa SEPA-neuvoston ja SEPA-asiantuntijoiden ryhmän kantaa. Ne jo vaatimukset, jotka siirsin liitteistä itse säädöstekstiin, liittyvät erityisesti kuluttajansuojalausekkeisiin. lausekkeisiin Kuluttajan suojalausekkeet esimerkiksi suoraveloituksista täytyy olla tietty perismalli, jonka mukaan valtuutukset ovat maksunsaajalla ja maksunperijän pankilla, eivätkä maksajan tai maksunsuorittajan pankilla. Tämä perusvalinta oli mielestäni väärä, mutta koska valinta on jo tehty, kuluttajien on tunnettava saavansa asianmukainen suoja siirryttäessä järjestelmään, jossa maksun suoritteen valtuutuksen asemasta sovelletaan maksunperijän valtuutusta. Sitten monenvälisistä siirtohinnoista. Tämä on monimutkainen kysymys. Komissio ehdottaa vain kustannuksiin perustuvia R-maksu, tapahtumamaksuja, kun maksusta kieltäydytään tai se hylätään, palautetaan tai siirretään takaisin näin kiellettäisiin maksutapakohtaiset monenväliset siirtohinnat. Olen pyrkinyt löytämään kompromissin niin, että jatketaan pitkän siirtymäkauden ajan maksutapahtumakohtaisten monenvälisten siirtohintojen käyttöä. Sillä tavalla monenväliset siirtohinnat olivat samo, olisivat samoit kaikissa jäsenvaltioissa ja ne pienisivät koko ajan. Myös kustannuksiin perustuvat siirtohinnat lähenisivät toisiaan niin, että lopulta olosuhteet olisivat sama jäsen, samat jäsenvaltioissa sekä maksupalveluiden tarjoajien kesken. Sitten siirtymäajoista. Niihin on joitakin siirtymäaikoja tarvitaan, mutta ne pitäisi pitää mahdollisimman lyhyinä. Esimerkiksi Saksassa on ELV-järjestelmä, yksittäinen suoraveloitusmaksu. Se luodaan käyttäen korttia, jolloin saadaan perustiedot valtuutusta varten. Itse asiassa monet kuluttajat eivät välttämättä ole tietoisia siitä, että kun he käyttävät korttiaan kaupassa, he itse asiassa luovat suoraveloitusmaksun. Minä olen vakuuttunut siitä, että maksualan kilpailua lisää myös tämä asetus ja että tämä pienentää maksuista perittäviä hintoja. Näin on mahdollista tehdä kolmen vuoden aikana Nis- ja ELV-maksupalveluista SEPA-yhteensopivia tai löytää SEPA-järjestelmälle asianmukainen vaihtoehto. Ja sitten vielä suuret maksut. Ne pitäisi mielestäni jättää asetuksen ulkopuolelle. Pitäisi vain huolehduttava siitä, että maksuja ei käytetä väärin tai kanavia, maksukanavia ei käytetä väärin. Nämä asiat haluaisin erityisesti ottaa esille ja haluaisin tässäkin vaiheessa jo kiittää komissiota ja neuvostoa ja varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Odotan myös jatkossa erinomaista yhteistyötä. Kiitos. Um, from those shadows, uh, that I have on the list. No niin, varjoesittelijät. Sophie Intveld on ensimmäisenä Aldessa. Uh, thank you, chair. Uh, thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle hyvin perusteellisen työn tekemisestä ja siitä, että hän on alusta saakka kuunnellut aktiivisesti ja miellyttävästi varjoesittelijöitä. Ryhmäni puolesta voin todeta, että omaksumme, olemme samalla linjoilla pitkälti hänen lähestymistavastaan. Määräaika kahden vuoden päähän, kyllä yksi ja ainoa määräaika, sen pitäisi olla mahdollisimman pian, niin pian kuin se on toteutettavissa eihän tämä asia tullut yllätyksenä meille, vaan sitä on tutkittu jo kymmenen vuotta, eli aika on kyllä ollut. Olen myös samaa mieltä lähestymistavasta sen suhteen, että mahdollisimman paljon rajoitettaisiin teknisiä vaatimuksia, ja ne olisivat asetuksessa eivätkä niinkään liitteessä. Täytyy tutkia myös yksityiskohtia niin, että varmistetaan, että ei ole tiettyjä teknisiä vaatimuksia, jotka eivät ole aivan välttämättömiä. Sitten monenväliset siirtohinnat. Nykyinen järjestely joka tapauksessa tulee määräaikaansa. Ja siirtymäaika, jota nyt ehdotetaan, on pidempi. Mahdollisimman pitkälti meidän pitäisi mennä komission ehdottaman suuntaan ja sitten asteittain luopua tästä mahdollisimman nopeasti tietyissä jäsenvaltioissa järjestelmän olemassaololla voi olla kielteisiä vaikutuksia kilpailuun ja markkinoille pääsyyn. Sitten kommentit määrä siirtymäajoista, joiden pitäisi olla mahdollisimman lyhyitä. Kyllä, juuri näin. Ja pari lisäkommenttia. Kuluttajien tietoisuus. usein todetaan, että aikaa tarvitaan enemmän, koska kuluttajat eivät, eivät tiedä näistä asioista. Minä sanoisin, että mikä teitä pidättelee, lisätkää tietoisuutta, informoikaa, kampanjoikaa, valmistelkaa, älkää jääkö odottelemaan, kunnes määräaika lähestyy tai se on jo mennyt. Usein unohdetaan, että määräaika on sellainen, johon mennessä jotakin on tehtävä, ei niin, että siitä määräajasta aletaan sitten toimia. Toki tämä on vallankumouksellinen ajatus, mutta kuitenkin. Vielä loppukommentti. Meidän täytyy hyvin tarkkaan tutkia tämä teksti niin, että jos sieltä löytyy jonkinlaisia esteitä uusille palveluille, tuotteille, palvelun tarjoajille, minusta tavoitteena pitäisi olla se, että maksualue tarjoaisi mahdollisimman paljon mahdollisuuksia käyttäjille ja myös palvelujen tarjoajille. Me emme saa rakentaa mitään esteitä, jotka vaikeuttaisivat uusien palvelujen syntymistä. Päinvastoin meidän pitäisi helpottaa toimintaa. Varmasti esittelijä kannattaa tätä samaa tavoitetta. Kiitos. Mr. Um, Giggle, of the Green Group. Vihreän ryhmän puheenvuoro. Ja, zunächst mal auch von mir. Niin. <clears throat> Minäkin haluaisin aluksi kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Me kaikki tiedämme, että tämä on sellainen aihe, jota ihmiset seuraavat hyvin tarkkaan, koska rahoitusala tältä osin on todella lähellä kansalaisia. Haluan todeta, että jotkin jäsenvaltioiden ongelmat ovat sellaisia, että meidän täytyy pyrkiä, tai me haluamme todella saada tällaisen yhteisen maksualueen. Tässä on tietyllä tavalla ylitetty raja ja siksi on hyvä, että me sovimme päivämäärästä, jolloin siirtymäaika päättyy. Mielestäni ei ole mitään järkeä pidentää tätä määräaikaa, koska se ainoastaan lisäisi kustannuksia entisestään. Tai se, että tämä jaettaisiin tavallaan kahtia, kuulostaa varsin byrokraattiselta, se lisäisi byrokraattista taakkaa ja loppujen lopuksi se olisi suurempi taakka pienemmille toimijoille. Ja itse kannatan sitä, että 24 kuukauden kuluessa tämä tulisi saattaa päätökseen. Ja meidän täytyy suhtautua vakavasti ihmisten huolenaiheisiin. Tämä koskee myös sitä, että ihmiset odottavat saavansa apua siinä, että he tottuvat käyttämään uusia numeroita tai koodeja. Tämä apu voidaan saattaa heille internetin kautta tai muuten niin, että IBAN ja BIC-koodit painettaisiin maksukortteihin tai luottokortteihin – Monet pankit ovat näin jo tehneet hyvin esimerkillisesti. En, en ymmärrä, miksi kaikki eivät ole lähteneet tähän. Ja meidän tulisi tehdä julkisesti selväksi se, että pankeilla on velvollisuus auttaa kuluttajia tässä siirtymässä. Ja toinen asia, jota en myöskään hyväksy, on se, että hinnat ovat euron siirtymisen jälkeen ja eurooppalaisten toimien jälkeen osittain nousseet. Tiedämme, että markkinat eivät tältä osin toimi täydellisesti, mutta meidän täytyy vakuuttaa kansalaiset siitä, että tilisiirtokustannukset eivät uudistuksen jälkeen tule nousemaan. Tämä voi toimia, jos olemme vakuuttuneita siitä, että voimme saada eurooppalaisin toimin lisäarvoa. Ja näin voimme myös sanoa, että kustannukset eivät tule nousemaan. Sitten tämä tämä viimeinen sähköinen järjestelmä. Meillä on Saksassa samankaltainen, siis tämä ELV-järjestelmä. Ja kun katsotaan tilisiirtokustannuksia, ne eivät ole mikään ominaisarvo, vaan niiden täytyy olla mahdollisimman matalia taloudessa. Ei ole mahdollista, että saamme jälkikäteen sellaisen mallin, joka aiheuttaa sitten kustannuksia, entistä suurempia kustannuksia yrity, yrityksille ja kuluttajille. Tästä meidän täytyy vielä keskustella. Tämä saksalainen ELV-malli, suoraveloitusmaksujärjestelmä, oikeastaan täyttää tarvittavat kriteerit. Ja mielestäni meidän täytyy pyrkiä sellaiseen järjestelmään, joka toimii vähintään yhtä hyvin kuin tämä järjestelmä. En tarkoita tällä sitä, että Euroopan järjestelmä tulisi näyttää juuri samalta kuin Saksan järjestelmä, mutta sen täytyisi tuottaa samat edut kansalaisille. Ja viimeinen tärkeä kysymys koskien äh, tietysti, oikeuksia, niin tässä kuluttajilla silloin, kun heidän tililtään otetaan rahaa, niin heillä täytyy olla mahdollisuus puuttua siihen tai kumota se, koska tämä on tietynlainen väärinkäytön vastainen takuu. Tällä tavoin annetaan kannustimet sille, että jos pankit velottavat liikaa, niin sitten ne joutuvat siitä myös vastuuseen. Ja väärät, vääs, väärin maksuihin tällä tavoin voidaan puuttua ja ne jaetaan järkevämmin. Tämä on kysymys, johon meidän tulee vielä puuttua. Ja kun katsomme sitä, miten maksuliikennettä säännellään, Euroopassa on demokraattinen kysymys. Ei ole mahdollista, että Euroopan maksuneuvosto lähtee sääntelemään ja siellä on toisaalta kuluttajia ja muita seuraamassa toimia, mutta silti neuvosto itse sopii omista säännöistään, mutta meidän täytyy saada tähän lisää demokratiaa. Totta kai tämän alan täytyy saada itse puhua siitä, mitä tarvitaan tai minkälaisia teknisiä määräyksiä tarvitaan, mutta silti olen vakuuttunut siitä, että tilisiirtojen ja tällaisten asioiden täytyisi toimia demokraattisesti. Eli ei riitä, että palveluntarjoajat itse sääntelevät asiat ja silloin kun syntyy kuluttajansuojakonflikteja, ei demokratia toteudu. Tässä toivon, että todella pidämme demokratian lippua korkealla ja että maksuliikenne viime kädessä hoituu demokraattisin keinoin. Totta kai niin, että luotto, luottotalous ja luottolaitokset ja pankit ovat mukana toiminnassa. Ja en usko, että delegoidun säädöksin voitaisiin päättää tämän kysymyksen tärkeimmistä sisällöistä, vaan parlamentin toimin. Tässä on tärkeää, että kansankin ääni tulee kuuluviin. Left. Kollegat, aika on 10 minuuttia. Meillä on GUE-ryhmän ja SD-ryhmän puheenvuorot ja sitten vielä esittelijäkin saa puheenvuoron. Pyydän puhumaan hyvin lyhyesti. 10 minuuttia aikaa. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για τη σοβαρή δουλειά που έχει κάνει. Arvoisa puheenjohtaja, minäkin kiitän esittelijää hyvästä työstä. Esitän heti huomioni. Ensinnäkin, kuten esittelijäkin sanoi, kyse ei ole vain teknisestä asiasta, eikä sitä pidä sellaisena katsoa. Toki teknisiäkin seikkoja on, ja täytyy olla muutoksia, että saadaan yhtenäinen maksualue aikaiseksi. Minä haluaisin kiinnittää huomiota kolmeen asiaan. Ensinnäkin taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat. Meidän pitää erityisesti huomioida kuluttajan suoja ja kansalaisten suojaaminen. Jär- palvelujen äh, luottamuksellisuus ja se, etteivät hinnat nousisi. Konkreettisesti puhuttuna täytyy suojata kuluttajien oikeudet, asiakkaiden edut ja tämän siirron kustannukset eivät saisi koitua kuluttajien harteille niin, että maksujärjestelmästä tulisi aikaisempaa kalliimpi. Haluan siis sanoa, että kaikki, mikä ei, e, ei ole avointa, kaikki nämä pankkimaksut sun muut, niistä täytyy päästä eroon. Siihen suuntaan pitäisi kulkea, kun luodaan eurooppalainen maksualue. Lisäksi täytyy suojata e, kuluttajia petoksilta. Tutkinnat ovat osoittaneet, että petoksia esiintyy paljon, esimerkiksi e, tuhansia, kun ajatellaan internetissä tehtäviä petoksia. En ole varma, onko komission valitsema menetelmä paras mahdollinen ja esittelijä tästä puhuikin omassa esityksessään. Kuluttajien pankki ei hoida valvontaa ja kuluttaja ei voi siis kääntyä oman pankkinsa puoleen. Näin ollen tämä ei ole aivan ideaali tilanne tiedotusasia on hyvin tärkeä. Ja tämä asia ei ole yksinkertaista. Jotkut yhteiskunnan osat tai esimerkiksi ikääntyneet ihmiset, jotka eivät osaa käyttää internettiä, heille täytyisi kunnolla antaa tietoa tästä. Jos puhutaan yhtenäisestä maksualueesta, niin kaikkien täytyy osata hyödyntää sitä. Tämä koskee lukuisia ihmisiä. Sitten viimeinen huomio, hyvä puheenjohtaja. Se liittyy aikatauluun. Olen samaa mieltä siitä, että täytyy olla yksi ainut määräaika, takaraja, mutta mutta täytyy kuitenkin huomioida se, että eri jäsenvaltioissa on täytäntöönpanossa eroja. Emme ole kaikki samassa rytmissä. Minä kannatan yhtä määräaikaa ja esittelijä onkin siitä ottanut huomioon. Tämä takaraja tai määräaika täytyy huomioida yhdenmukaistamisen ehdoissa, että saamme tämän yhtenäisen maksualueen. Aion esittää tarkistuksia. Olen varma, että voimme tehdä yhteistyötä. Kiitos. If I would be Lyhyt puheenvuoron arvossa. First, I would like to thank the rapporteur for... Haluan kiittää esittelijää siitä, että alusta saakka hän on pyrkinyt konsensukseen. Tarkoitus on saattaa yhtenäismarkkinat päätökseen. Tuen esittelijää siinä, että vain yksi määräaika asetetaan. Poikkeuskausien pitäisi olla lyhyitä ja niillä pitäisi olla hyvin konkreettinen määräaika. Kiitos. Thank you. Okay, back to you as the rapporteur. No niin, esittelijä. Haluan muistuttaa kollegoille, että tarkistusten määräaika on 16. toukokuuta ja mahdollisuuksia varmasti on keskustella tarkistusta, tarkistuksista sitten jatkokeskusteluista kesäkuussa. Olkaa hyvä esittelijä, loppupuheenvuoro. Thank you, Madam Chair. I'm delighted that we all... Olen iloinen siitä, että näin nopeassa aikataulussa saamme asian etenemään. Tämä on hyvin tärkeää, koska koko asetus käsittelee oikeastaan määräaikaa. Pari lyhyttä kommenttia. Olen samaa mieltä Intveltin ja Shontisin kanssa, että tarvitaan tiedotuskampanjaa kuluttajille ja suurelle yleisölle niin, että voimme varmistaa sen, että siirtymä sujuu mahdollisimman joustavasti. Kaikki varjoesittelijät nostivat esille kuluttajan suojan lauseke, kysymyksen ja sen, kuinka tärkeitä ne ovat. varmaankin voimme katsoa niitä tarkemmin vielä yhdessä ja varmistaa, että ne on hyvin muotoiltu ja tarjoamme kuluttajille, asiakkaille parasta mahdollista suojaa. Tätä lainsäädäntöä ei voida hyväksyä ilman kuluttajien hyväksyntää. Tässä varmasti olivat ne pääkysymykset, jotka nousivat esille. Sitten ELV. En tiedä, oliko se oikeastaan kysymys vai kommentti enemmän. Edustaja Kiikold. Well, that was a comment and you can take it as a question. Se oli kommentti, johon, jonka voitte ottaa kysymyksenä. Um, what, what was it actually? Because... Mikä se nyt sitten oli varsinaisesti? kuuntelin tulkkausta Saksasta Suomeen, niin en ole ihan varma, miten tämä nyt muotoiltiin siinä. Voitteko toistaa? Follow that up between the shadows, uh, but, uh, it... Kenties tätä voidaan varjojen kesken vielä jatkaa, mutta ydinkommentti oli se, että meidän täytyy varmistaa, että se mitä me saamme myöhemmin, niin on ainakin samanlaatuista kuin nykyjärjestelmä. Eli lisää Eurooppaa täytyy tarkoittaa halvempia ratkaisuja ja parempaa kuluttajan suojaa. Uskon, että tähän päästään tällä alalla, mutta ei pidä kuitenkaan äh, haaskata sellaista järjestelmää, joka on tehokas ja halpa, ja sitten myöhemmin äh, kustannukset nousevatkin. Me haluamme matalia siirtokustannuksia kaikille yhtenäisessä järjestelmässä, joka on käytössä kautta Euroopan, niin että tällä voidaan täydentää yhtenäismarkkinoita. Emme ole vielä tästä päässeet Eh, konsensukseen ja tämä vaatii vielä lisätyötä. Yes. Meillä ei ole aikaa tälle keskustelulle. Tarkistukset hoitavat tämän asian. Tässä the cost for customers. Tällä asetuksella varmasti lisäämme kilpailua ja kuluttajan suojaa. It just remains for me to wish. Kiitos. Haluan toivottaa teille hyvää taukoa, hyvää pääsiäistä Toinen toukokuuta kokoonnumme seuraavan kerran kello 15 iltapäivällä. Kiitos kollegat yhteistyöstä ja avusta puheenjohtajan tehtävässä.